Right, good morning everybody. Could you take your... No niin, huomenta kaikille. Voisitko käydä paikoillenne? Sitten jos rauhoitetaan pikkuhiljaa. Right. We will be, we'll be ready to start again, so may I... No niin, aloitamme jälleen kokouksen. Eli tervetuloa kaikille tänä aamuna omasta puolestani ja varapuheenjohtajan Jordi Villahuanan puolesta. Tänä aamuna ohjelmassa meillä on aluksi esitys Mario Dragilta, joka on finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän puheenjohtaja, ja hänen jälkensä puhuu Dominik strauss kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja – ja sitten viimeinen alustus. Michel Barnier, sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komission jäsen. Varmaankaan kukaan näistä ei tarvitse sen enempiä esittelyitä. Ja sen jälkeen jatkamme sitten keskustelua paneelin jäsenten kanssa, jotka jäävät tänne keskustelemaan. Ja sitten johtopäätökset tehdään puolelta päivin. Eli kiitoksia kaikille, että olette tulleet tänä aamuna paikalle, samoin kuin eilen. Me sitten katsomme, miten aika etenee. Tämä on tietysti hyvin dynaamista keskustelua. Ja varmaan parasta on nyt antaa mahdollisimman paljon aikaa paneelin jäsenille ja sitten teille, hyvät kollegat. Ja annankin sitten puheenvuoron välittömästi Mario Dragille. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Itse asiassa olen kovin kiitollinen tästä kutsusta kahdestakin eri syystä. Ensimmäinen niistä on kunnia saada olla täällä, mutta toinen on institutionaalisempi. Ei ole parempaa ja sopivampaa institutionaalista areenaa kuin tämä käsitellä sääntelyuudistuksen prosessia. Viime kädessähän kansalliset ja alueelliset lainsäätäjät ovat se taho, joka sanoo viimeisen sanan uudistusprosessista. En puhu kovin paljon näistä talousalan kehityskuluista, koska Dominik Strauss-Kahn on vieressäni ja hän voi hoitaa tämän asian paremmin kuin minä, mutta mainitsen vain muutaman asian elpyminen on epätasaista, heikkoa ja haurasta joka puolella. Mutta pankkijärjestelmä, vaikka luottonormit ovat edelleen tiukat PK-yrityksille, vaikka luottotappiot, perinteiset luottotappiot lisääntyvät merkittävästi lähes kaikilla oikeuskäytännön alueilla, lähes kaikissa oikeusjärjestelmissä ollaan ratkaisemassa rahoitusongelmat. Rahoitusolosuhteet ennen kaikkea ovat parantuneet ja useimmat pankit ovat menestyksekkäästi keränneet pääomaa viimeisen vuoden ajan. Niiden taseet ovat edelleen melko herkässä tilassa, paineita tulee äkkinäisistä muutoksista ja näihin liittyy tuo talouden elpyminen. Sanon tämän kaiken, koska Tämä liittyy huomattavasti tuohon exit-strategian me olemme luoneet Euroopassa ja kaikkialla maailmassa ennalta näkemättömän määrän likviditeettiä viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana aivan oikein, koska se on ollut oikea tapa suhtautua äkkinäiseen kriisiin. Mutta nyt kun rahoitusongelmat tuntuvat useimpien pankkien kohdalla olevan ohi, on aika ryhtyä irtautumaan tästä strategiasta. Se on tehtävä asteittain, mutta linjassa pysyen. Jos on joitakin eh, pankkeja, joilla edelleen on ongelmia, niiden ongelmiin on vastattava erityistoimin. Ne eivät voi kaapata koko rahapolitiikkaa. Eli tarvitaan kansallisia välintuloja harvojen pankkien kohdalla, todella harvojen kohdalla ainakin Euroopassa, sellaisten, joilla on edelleen ongelmia. No niin, ennen kuin lähden käsittelemään tätä vuoden 2010 asialistaa. Haluaisin todeta, että olemme kulkeneet jo pitkän matkaa yhdessä. Tätä kokousta varten valmistautuessani mietin, miten tähän on päästy. Mielestäni on olemassa kolme syytä. Kolme syytä, jotka ovat niiden vahvojen ponnistelujen taustalla, joita olemme sääntelyn parissa ottaneet maailmanlaajuisesti. Ensinnäkin tietoisuus siitä, että olemme kaikki samassa veneessä. Eli näin tiukasti yhdennetyissä, yhdentyneessä järjestelmässä istumme kaikki samassa veneessä. Näin on yhdentyneillä raha, rahoitusmarkkinoilla. Toinen yhtenäinen, yhtenäinen taustatekijä oli G20-toiminta, jossa Euroopan unioni on ollut merkittävässä roolissa. G20 on asettanut aikarajoja, kiihdyttänyt prosessia ja prosessin kiihdyttäminen on luonut äh, FSBn finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän, joka on koordinoinut kansainvälisiä toimijoita. Ja näin toimiessaan IMF ja FSB finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä ovat nopeasti sopineet työnjaosta mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Säännöt suunnitellaan FSBssä valvontaa tiukkaan tiukkuus on IMFllä ja täytäntöönpano kuitenkin säilyy edelleen kansallisilla viranomaisilla. Minä viittaan nyt ennalta näkemättömään määrään kansainvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Jos me lähdemme, lähdemme käsittelemään hiukan tämän yhteistyön yksityiskohtia, voimme havaita, että ensinnäkin meillä on ollut ylhäältä alas äh, suuntautuvia järjestelyjä Niitä on ollut sekä kansallisella, alueellisella että kansainvälisellä tasolla. Näihin toimiin kuuluu tiukempi valvonta, makrotalouden tiukka kuri ja mekanismit, joilla voidaan ryhtyä toimiin, kun havaitaan uusia riskejä. Meillä on Euroopan systeeminen riskilautakunta, IMFSB, joka on yksin toimijana, yksi esimerkki toimijoista ja sitten tietysti itse finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä. Toinen tärkeä seikka on se, että merkittävillä oikeusalueilla äh, uudistetaan valvontarakenteita, jotta voidaan kehittää koordinaatiota ja sulkea näitä vielä sääntelyjääneitä aukkoja. Koko sääntelyparametriä on... I'm sorry? Oh, I see. I have to go. Okay. But then you give me more time. Mutta saanhan sitten lisää puheaikaa. The, well, the third part. Niin, siis kolmas kohta oli sääntelyparametrien laajeneminen, lisääntyminen. Muutama vuosi sitten olisi vielä ollut mahdoton ajatella, että meillä voisi olla lainsäädäntöä, jossa puututaan OTC, hedge-rahastoihin, luotto arviointivirastoihin, kaikkea luottoluokituslaitoksiin, kaikkea tätä on nyt muutettu viime vuosina. Meillä on eh, kriisinhallinta, suunnittelua kaikkien eh, laajempien eh, rahoituslaitosten osalta. Me olemme vies pitkälti poistaneet ne käänteiset kannustimet, jotka olivat koko kriisin syntymisen taustalla, ennen kaikkea arvopaperistamisen puolella. Minä haluan tässä ennen kaikkea korostaa sitä, että meidän ei tulisi aliarvioida sitä, mitä on saavutettu. Kullakin näistä alueista on kuitenkin ongelmia omalla tavallaan. Me olemme edistyneet huomattavasti politiikan kehittämisessä. Nyt on tullut täytäntöönpanon aika. Nyt on täytäntöönpanon aika. Ja tärkeä viesti kerrottavaksi on se, että me haluamme säilyttää maailmanlaajuisesti yhdentyneet rahoitusmarkkinat, koska se on vakauden ja kasvun ennakkoehto. Sanon tämän kaiken, koska nyt on aika panna täytäntöön, kuten totesin, ja on selvää, että on paineita hellittää niiden normien tiukkuutta ja kuria, joista on sovittu. Ja nyt käsittelen tätä hiukan yksityiskohtaisemmin. Nyt on vuosi, jona Baselin pääomapuitteet ja likviditeettistandardit saadaan päätöksensä. Siihen on olemassa aikataulu, aikaraja. Basel-komitea tällä hetkellä käy läpi omaa työtään. Tämä tarkoittaa sitä, että se tarkistaa pankkien kanssa, onko aikaansaaduissa luvuissa järkeä ja ovatko ne pankkijärjestelmän kannalta siedettäviä. Tehdään makrovaikutus, tutkimus FSBn ja IMFn yhteistyössä sen selvittämiseksi, vahingoittaako uusi asetus, haittaako se jollakin lailla elpymistä. Ja lopuksi vielä Meillä on pitkä aika täytäntöönpanoa varten, eli uudet normit ovat astumassa voimaan vuoden 2012 lopulla, ja koska nämä uudet normit tarkoittavat uutta korkeampaa pääomamäärää ja erilaista määritelmää sille, mistä on kyse. Tästä annetaan kyllä melko pitkä olemassa olevien oikeuksien voimassa pysymisen jakso ennen kuin siirrytään uusiin pääomamääräyksiin. On ihan ymmärrettävää, että monet, no sanotaan jotkut pankit ovat reagoineet tähän huolestuneina. Minusta nämä huolet on otettava vakavasti, mutta samaan aikaan pitäisi muistaa, että me anna tämänhetkisten huonojen olosuhteiden vaikuttaa standardien normien uskottavuuteen. Meidän on kaikkien muistettava, miten tähän koko prosessiin päädyttiin. Muistanette, että kriisin alussa kaikki olimme samaa mieltä siitä, että haluamme rahoitusmarkkinat, rahoituspalvelualan, jossa on enemmän pääomaa eikä mitään äh, vääränlaisia kannustimia. Ja se ollaan nyt saamassa aikaan. Samaan aikaan meillä pitäisi olla riittävä siirtymäkausi niin, ettemme vahingoita elpymistä. Se lienee tuo perustavanlaatuinen ero, joka meidän on muistettava. Ja lopuksi vielä, niin, no, vielä eräs seikka meidän 2010 asialistallamme koskee systeemisesti tärkeitä rahoituslaitoksia, niitä joita pidetään liian suurina, jotta ne voisivat mennä ja saisivat mennä nurin. Sanon tästä muutaman sanan, miksi tämä on niin tärkeä ongelma. On olemassa laitoksia, jotka ovat erittäin suuria niiden mahdollinen epäonnistuminen aiheuttaisi systeemisiä vahinkoja ja noiden vahinkojen tai mahdollisten vahinkojen kustannukset lankeaisivat meidän kaikkien maksettavaksi. Nämä laitokset tietävät, että ne ovat liian suuria, jotta niiden annettaisiin epäonnistua ja siksi ne ottavat enemmän riskejä kuin on hyväksyttävä. Markkinat tietävät, että nämä instituutiot ovat liian suuria ja siksi nämä riskit hinnoitellaan sopimattomalla tavalla, koska koska tiedetään, että hallitukset eivät päästä noita laitoksia kaatumaan. Siksi näistä laitoksista tulee sopimattomien riskimäärien ja väärin hinnoiteltujen riskien sijoitus- ja talletuspaikkoja, ja siksi asiaan on puututtava. On olemassa kolme haastetta hallitusten välin tulolle. Ensinnäkin on pyrittävä vähentämään epäonnistumisen todennäköisyyttä ja mahdollisen epäonnistumisen aiheuttamien vahinkojen haitta. FSB on lähtenyt siitä, että valvojille annetaan oikeus toimia monin eri tavoin. Joskus on kyse yksinkertaistetusta rakenteista, joskus on kyse lisätystä valvonnasta, joskus on kyse pääomalisistä ja niin edelleen. Ei ole olemassa mitään äh, yleislääkettä, joka sopisi kaikkiin tapauksiin. Maat ovat erilaisia, rahoituslaitokset ovat erilaisia, mutta meidän on muistettava, että tätä ongelmaa on käsiteltävä kaikissa oikeusjärjestyksissä. Eli tässä on alue, jossa on kyse minimi yhdenmukaistaminen. Pitäisi olla jonkinlainen taso, josta päästään eteenpäin, mutta kunkin oikeusjärjestyksen alueella pitäisi olla vapaus mennä minimiä pidemmälle, laatia siis vaatimuksia ja sääntelyä, joka menee pidemmälle. Jonkinlainen minimi kuitenkin tarvitaan ja monia eri toimia käsitellään. Niitä esitetään meidän kokonaisraportissamme, joka esitetään G20 huippukokoukselle marraskuussa. Tiedämme myös, että teemme me mitä tahansa, epäonnistumisia tulee. Emmekä halua olla tällaisessa tilanteessa, jossa emme voi antaa pankkien epäonnistua. Me haluamme voida antaa niiden epäonnistua, jos ne tekevät virheitä, niin tietenkin näin voi käydä. Mutta me haluamme myös voida hallita tätä prosessia kunnollisella tavalla, ja siksi meillä pitää olla jonkinlaisia kriisinratkaisumekanismeja, joilla voidaan varhaisessa vaiheessa jo identifioida mahdolliset epäonnistumiset, voidaan hallita näitä epäonnistumisia, kuten Lehman tapauksessa ja voidaan luoda jonkinlainen siirtymäkausi. Ja siksi FSB työskentelee kaikilla oikeusjärjestyksien alueilla sen varmistamiseksi, että nämä mekanismit ovat olemassa. Selvästikin rajat ylittäviä laitoksia varten kansainvälisen koordinoinnin ongelmat ovat merkittäviä jos jokin suuri laitos menee nurin, se koskee useampaa oikeusjärjestystä ja siksi me tarvitsemme kunnon koordinointia. Tässä kohtaa ehkä eräs seikka. Jos me emme onnistu ratkaisemaan näitä koordinointiongelmia eri oikeusjärjestelmien välillä, sen todennäköisyys, että eri oikeusjärjestykset reagoivat ja sanovat, olette liian suuri, olette liian monimutkainen ja siksi eh, teistä on tultava yksinkertaisempi, valtiokohtainen ja on katkaistava nämä kansainväliset yhteydet. Tämän kaiken riski kasvaa, koska viime kädessä mitä ihmiset, valvojat ja hallitukset haluavat ovat sellaisia laitoksia, jotka eivät mene nurin niin helposti. Jos näin kävisi, olisi se luonnollisesti melkoinen menetys, koska me menettäisimme emme pelkästään yhtäläisiä toimintaolosuhteita, vaan globaalin rahoitusalan, joka on nyt maailmanlaajuisesti yhdennetty ja yhdentynyt. Kolmas viimeinen alue tällä liian iso mennäkseen nurikentällä on työ, jota on tehty tämän tarttumisen vähentämiseksi. Olemme nähneet, miten ongelma tarttuu ja leviää ympäri maailmaa. Olemme nähneet, minkälaiset voimakkaat mekanismit, johdannaiset kanavat toimivat. Ja tässä mielessä onkin työskennelty aika paljon oikeastaan kaikkialla, jotta voidaan keskittää OTC-johdannaisten kauppa. voimme ottaa tämän esille vielä kysymyksiin ja vastauksiin kohdalla, jos niin haluatte, mutta tämä on todella tärkeää, ehkä yksi tärkeimpiä osia työssämme, koska näin ei pelkästään vähennettäisi tuota tarttumisriskiä, vaan annettaisiin myös avoimuutta, näkyvyyttä markkinoille, joilla on sitä tällä hetkellä aika vähän. Ja nyt lähiviikkoina pyrimme laatimaan määritelmän sille, mitkä johdannaistuotteet voidaan standardoida ja pitää standardoida, koska näiden tuotteiden standardointi on keskeistä, jotta kauppaa voidaan käydä keskitetysti. Uskoakseni nyt olen käynyt läpi oman esitykseni. Ehkä yksi asia vielä. Olemme nyt hyvin ratkaisevassa vaiheessa ja hyvin riippuvaisia teidän avustanne täytäntöönpanoa varten. 2010 on todennäköisesti hyvin tärkeä, kaikkein herkin vaihe, jotta saadaan käytännössä toteutettua kaikki se, mikä toistaiseksi on ollut vain poliittisia keskusteluja, luonnostelua, lainsäädäntöluonnoksia. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Sitten siirrymme heti seuraavaan esitykseen. Dominik Strauskaan, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. No, minun täytyy sanoa, että on suuri ilo olla tänä aamuna täällä tärkeässä kokouksessa tapaamassa Euroopan parlamentin jäseniä minun täytyy sanoa, että minulla on aika lailla vähän lisättävää siihen, mitä Mario sanoi. Tietyssä mielessä se on hyvä uutinen ja toisaalta se tarkoittaa sitä, että saatatte kuule, joutua kuuntelemaan sellaista, jonka olette jo kuulleet. Eli pyrin keskustelemaan hieman eri tavalla tästä maailmanlaajuisesta elvytyksestä, joka kuitenkin löytyy niiden toimien taustalta, jota me voimme rahoitusmarkkinoilla tehdä. Ja sen jälkeen ryhdyn keskustelemaan näistä prioriteeteista, kun me ryhdymme modernisoimaan maailmanlaajuista rahoitusmarkkinoiden arkkitehtuuria. Tietenkin kaikki ymmärtävät sen, että nyt me elämme kriittisiä aikoja. Me viime vuosina vältimme kriisin, joka olisi voinut koitua yhtä suureksi kuin suuri lama. Puolitoista vuotta sitten ihmiset ajattelivat mielissään, että tilanne voi vielä tästä huonontua. Me vältimme kuitenkin tämä, mutta hinta siitä maksettiin ja kriisillä oli valtavia, se sai aikaan valtavia menetyksiä ympäri maailman. Toisaalta kriisi on tehnyt meidät myös nöyriksi. Se on paljastanut erilaisia vakavia heikkouksia taloudellisissa ja rahoituksellisissa laitoksissamme. Eli nyt tässä kriisin vaiheessa meidän, tämä on meidän ja teidän mahdollisuutemme ja myöskin velvollisuutemme muotoilla uudelleen nämä toimielimet ja laitokset, jotta niistä tulisi vahvempia ja vastustuskykyisempiä kriiseille. Eli minun kannaltani pääkysymyksenä on se, että otammeko me suurimman mahdollisimman hyödyn irti tästä historiallisesta mahdollisuudesta. Ja minun täytyy suoraan sanoa, että olen hieman huolestunut koska talouskasvu on lähdössä käyntiin, se on hyvä uutinen, mutta samaan aikaan se, mikä oli kriisin aikana niin uskomatonta, toisin sanoen yhteistyötä haluttiin tehdä, niin nyt tämä tahto on hiipumassa. Ja jokainen hallitus, ja tämä on ihan ymmärrettävää, jokainen hallitus palaa omiin piireihinsä hoitamaan, ajamaan osia asioitaan, omia asioitaan, eikä ole paljonkaan tahtoa tehdä yhteistyötä. Ei se ole kokonaan kadonnut, näin ei voida sanoa. Mutta voi olla, että kuuden kuukauden kuluttua se ei ole yhtä vahva kuin esimerkiksi vuosi sitten. Eli tänä aamuna haluaisin keskittyä siihen, kuinka tärkeä kansainvälinen yhteistyö on, jos me haluamme saada aikaan pysyviä muutoksia jos me teemme yhteistyötä, niin me voimme luoda perustan vahvemmalle ja kestävämmälle kasvulle. Eli jos aloitan sanomalla muutaman sanan tästä maailmanlaajuisesta elvytyksestä. Elvytys on lähtenyt käyntiin, kaikki tietävät tämän ja kasvu on ollut jopa parempaa kuin odotettiin ja me IMFssä äh, ennustamme, että tämän vuoden kasvu asettuu noin 4 prosentin tasolle. Tietenkin tämä elvytys, elpyminen tulee tapahtumaan monella eri nopeudella, koska edistyvät taloudet, niiden nopeus on hieman varovaista. Ja esimerkiksi Euroopan unionin kannalla Euroopan unionille on ennustettu noin prosentin kasvua ja se ei ole kovin paljon. Mutta sitten jos ryhdymme tarkastelemaan hieman tarkemmin näitä numerotietoja, niin käy ilmi, että että edistyneissä talouksissa kasvu on hidasta ja se tukeutuu julkiseen tukeen. Eli yksityinen kysyntä on vielä heikkoa. Ja tästä syystä tietenkin täytyy tarkastella näitä ulospääsystrategioita, mutta monien maiden kohdalla on liian aikaista tässä vaiheessa ryhtyä puhumaan näistä ulospääsystrategioista nousevissa talouksissa, no siellä kasvu on lähtenyt jo vahvasti liikkeelle, mutta tähän elpymiseen liittyen haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Elpyminen on hyvä asia, se on ensimmäinen askel. Mutta sitten me palaamme siihen ongelmaan, joka meillä oli olemassa ennen kriisiä ja se ei ole mennyt mihinkään. Se on jäänyt kriisin peittoon, mutta nyt siihen joudutaan palaamaan ja jos me haluamme tähän ratkaisun, niin meidän täytyy löytää maailmanlaajuiselle kysynnälle parempi tasapaino, siis korjata nämä maailmanlaajuiset epätasapainot. Tämä ei ole mikään uusi asia ja tästä on paljon jo puhuttu. Mutta nyt kun kriisi on päällä, niin G20-johtajat ovat identifioineet tämän painopistealueena ja muutos kriisin myötä on se, että kaikki näyttäisivät olevan tietoisempia siitä, että tähän maailmanlaajuiseen epätasapainokysymykseen täytyy puuttua. Mitä tämä sitten maatasolla tarkoittaa? Me tiedämme, että on maita, joilla on valtaisat alijäämät, esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta myöskin monissa eurooppalaisissa maissa. Niiden täytyisi kasvattaa säästöastetta ja tulisi tukeutua enemmän vientiin sen sijaan, että tukeuduttaisiin kotimaan kysyntään. Sitten on maita, joissa vaihtotase on ylijäämäinen. Paras esimerkki on Kiina, mutta muita maita ovat esimerkiksi Saksa ja öljyntuottajamaat. Ja näissä tapauksissa täytyy toimia päinvastoin. Kotimaan kysynnän täytyy kasvaa, kulutuksen ja investointien täytyy kasvaa ja tämä on sitten riippuvainen maasta. Eikä voida välttyä siltäkään, että tietyissä tapauksissa vaihtokursseja täytyy tarkistaa. Ja tämä on myöskin keskustelua, jota on käyty Kiinan kohdalla. IMFn mielipide edelleen on se, että Kiinan valuutta on hyvin aliarvostettu. Ja tämän tasapainotusoperaation logiikan mukaisesti sen arvo tulee kasvamaan. Me emme sano, että tätä tarvittaisiin tasapainottamiseen, tietenkin se auttaisi. Mutta jos Kiinassa saadaan aikaan kotimaan kasvua, niin silloin valuutan arvokin vahvistuu. Miksi sitten tämän kaiken sanon? Sen takia, että talouspolitiikan johdonmukaisuus on riippuvainen tästä kriisin jälkeisessä tilanteessa. Ja jotta me tähän pystyisimme, niin yhteistyö on täysin välttämätöntä ja tästä pääsenkin tähän pään poittiini niin eli yhteistyöhön. Te tiedätte, että G20 on tehnyt päätöksen tällaista vastavuoroisesta arviointiohjelmasta, joka minun mielestäni on aika lupaava. IMF tarjoaa teknistä apua, jotta pidettäisiin ennusteissa johdonmukaisuudesta kiinni ja G20-maat edustavat noin 80 prosenttia maailmantason kasvusta. Ja halutaan varmistaa, että kysymys on johdonmukaisesta asiasta, koska kiinalaisilla, eurooppalaisilla ja japanilaisilla on erilaiset ennusteet seuraavalle kolme neljälle vuodelle ja ne täytyy jollakin tavalla saattaa yhteen Eli johdonmukaisuus ensin ja sitten tarkastellaan sitä, mitä maailmanlaajuisella tasolla tulisi tehdä, jotta epäjohdonmukaisilta tilanteilta vältyttäisiin. Koska jos realiteetti on jo äh, sitten teorian tasolla ei toimita, toimita johdonmukaisesti, niin silloin äh, kriisit laukeavat. Sitten jos voisin keskittyä keskittyä tämän aamun erityisaiheisiin ja voisin sanoa muutaman sanan kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä. Se on tärkeä osa tätä maailmanlaajuista rahoitusmarkkinoiden arkkitehtuuria. Voisimme todeta, että kokonaisuudessaan tämä olemassa oleva järjestelmä on palvellut meitä kriisin aikana suht hyvin. USA-dollari toimi ankkurina ja oletan, että tämä yleisö, kuten monet muutkin yleisöt ennen kriisiä, jos olisi kuvailtu tällaista Yhdysvalloista liikkeelle lähtevää kriisiä, joka sitten leviäisi muualle, niin sitten ihmiset sanoivat, että lopputuloksena olisi romahdus. Mutta näin ei käynyt me olemme pyrkineet tarjoamaan tukea IMFstä jäsenillemme, mutta meillä on edelleen ongelma, joka oli olemassa ennen kriisiä, mutta vieläkin enemmän kriisin jälkeen. Toinen, toisin sanoen se, että varannot ovat kasvaneet huimaa vauhtia ja se aiheuttaa paineita kansainväliselle rahoitusjärjestelmälle. Mitä tässä tilanteessa sitten voitaisiin tehdä? minun mielestäni jos, meillä, jos maille tarjottaisiin parempia vakuutusjärjestelmiä niin silloin tällaisia varantoja ei tarvitsisi rakentaa. maat rakentavat tällaisia varantoja sen takia että ne pelkäävät joutuvansa paineiden alaiseksi ja vastaamaan kriiseisiin yksin tai turvautumaan IMFn apuun. Kuten kaikki tietävät, se on paras, paras, pahin mahdollinen asia, mikä mille tahansa maalle voi tapahtua ja tämän välttääkseen ne kasvattavat varantoja. Mutta kun kaikki haluavat äh, rakentaa varantoja, niin silloin maailmanlaajuisella tasolla voimavaroja häviää ja syntyy ylijäämiä mutta tietenkin on mahdotonta saa saavuttaa tilanne, jossa kaikki maat olisivat ylijäämäisiä ja lopputulema on väistämättömästikin huono ja me pyrimme tätä ratkaisemaan. IMF on tarjonnut uutta välinettä, tällaista joustavaa luottolimiittiä joka on väline, josta saa välitöntä rahoitusta ja ilman ehtoja. Sitä on käyttänyt jo kolme suurta maata kriisin aikana. Meksiko se, ja se juuri uusi tämän välineen kuudeksi kuukaudeksi kolme päivää sitten Kolumbia ja Puola Euroopan unionissa. Tietenkään tämä väline ei ole mikään loppuratkaisu, sitä voidaan aina parantaa ja siihen voidaan tehdä muutoksia, mutta varantojen rakentaminen on kuitenkin yksi niistä kysymyksistä, jotka liittyvät tähän maailmanlaajuiseen tasapainoon ja jota jokaisen tulisi pohdiskella, mukaan lukien teidän kaltaisenne parlamentti. Sitten jos voisin siirtyä käsittelemään rahoitussektoria. Miten meidän tulisi uudelleen muotoilla rahoitusmarkkinat, jotta ne tukisivat taloudellista kasvua paremmin ja sillä tavalla, että siitä ei synny hintavia kriisejä, jotka sitten joutuvat eri talouksien ja veronmaksajien maksettaviksi. Maatasolla prioriteetit ovat jo kaikkien tiedossa ja minun ei tarvitse toistaa sitä, mistä Mario jo puhui. Säädöskehys, valvonnan parantaminen ja valvonta on ehkä sääntelyäkin parempi, koska sääntely voi olla kuinka hyvää tahansa, mutta jos sitä ei valvota, niin se on käyttökelvotonta. Täytyisi myöskin kriisin ratkaisumekanismeja vahvistaa. Nämä ovat ilmiselviä asioita ja niitä ollaankin tekemässä. Tämän lisäksi rahoituslaitosten tulisi säilyttää enemmän ja parempilaatuista pääomaa ja niiden maksuvalmiutta tulisi parantaa ja puskureja tulisi parantaa. Ja tähän onkin ryhdytty kriisin alkuvaiheesta lähtien. Tähän voisin lisätä vielä yhden asian. Sen, että kun me puhumme rahoitusmarkkinoista, niin yleensä me ajattelemme pankkisektoria tai joskus muuta kuin pankkisektoria, joka kuitenkin toimii pankkisektorin läheisyydessä. Haluaisin lisätä tähän sen, että meillä on myöskin iso rahoitussektori, toisin sanoen vakuutusala, jossa olosuhteet ovat hieman erilaiset. Siellä sijoitukset tehdään pitkällä aikavälillä niillä on ehkä parempi suhde säästöjen ja investointien välillä pitkällä aikavälillä ja sääntelyt eivät ole samanlaisia kuin ne, joita tarvitaan pankkisektorille, eli tämäkin tulisi pystyä ottamaan huomioon. No, edistysaskeleita on otettu. Monet uudistukset ovat työn alla ja voin yksin omaan ylistää sitä työtä, jota rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraava elin on tehnyt mutta yleisö on tulossa kärsimättömäksi. Basel 2 säännöt, niihin meni 12 vuotta. Meillä ei ole 12 vuotta nyt aikaa. Ja suurimmassa osassa maista yleisö pikkuhiljaa ryhtyy kyselemään, että no mitäs siellä oikein hommataan. Eli kysymyksenä on nyt se, ovatko poliitikot kaikkialla maailmassa vielä sitoutuneita saamaan aikaiseksi tämän uudistuksen nopeasti. Ja kun puhun poliitikoista, niin puhun tietenkin hallituksesta, mutta myöskin parlamentin jäsenistä. Teillä on paljon työtä ja teidän täytyy viedä näitä asioita eteenpäin jotta ei nyt mennä eh, eteenpäin ehkä ihan yhtä nopeasti kuin mitä kansalaiset odottavat, mutta ei kuitenkaan turhaa vitkutella, koska muutoin saattavat kansalaiset nousta kapinaan ja sanoa, että meillä nyt on kriisi. En nyt tässä mene yksityiskohtiin tämän bonuskysymyksen suhteen, mutta tietenkin meidän täytyy toimia asioissa nopeasti Ongelmana on tietenkin se, että jos me emme maailmanlaajuisella tasolla toimi riittävän nopeasti, niin mitä sitten tapahtuu? On jo nähtävissä, että maat ryhtyvät maatasolla ratkaisemaan näitä ongelmia. Ne saattavat ehdottaa erilaisia uudistuksia ja mitä riskejä tähän sitten liittyy? kehittyy. No riskinä tietenkin on se, että politiikasta tulee eh, ei koordinoitua, pääomavirrat vääristyvät ja joudutaan turvautumaan sääntelyarbitraasiin. Ja tämä on se tilanne, jonka edessä me nyt olemme. Tietenkin vielä lisähaaste on se, miten me sitten hoidamme nämä laajat ja monimutkaiset rahoituslaitokset. Marjo puhui näistä jo pitkään, mutta hiljattain on tehty ehdotuksia tällaisesta erityisestä alasajoviranomaisesta ja kriisinratkaisujärjestelmistä, jolla sitten hoidettaisiin silloin, kun laitokset ovat romahtamassa ja kun on kysymys suurista laitoksista. Meidän täytyy myöskin ryhtyä pohdiskelemaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, esimerkiksi sitä, että rajoitetaan rahoituslaitosten kokoa ja monimutkaista rakennetta. Ongelmana tietenkin on se, että näiden mekanismien E, nämä mekanismit eivät e, aina ulotu kansallisten rajojen ulkopuolelle. Eli jälleen kerran palaan samaan kysymykseen kaikki lainkäyttöalueet, niillä ei ole e, auktoriteettia hoitaa tällaisia asioita. Eli kun tässä odotellaan maailmanlaajuisia järjestelmiä, niin meillä on järjestelmässä aukkoja ja sitten kansallisella tasolla ryhdytään yksipuolisesti toimiin. Eli tietenkin voidaan sanoa, että joku tekee yksin, hoitaa näitä asioita ja tulisi saada enemmän aikaan monenvälisyyttä, mutta tällä haavaa riskinä, ja tämä on jo nähtävissä monissa maissa, poliittisten paineiden alaisuudessa hallitus ryhtyy toteuttamaan kansallisia ratkaisuja. Ja nämä saattavat osoittautua pahimmiksi mahdollisiksi ratkaisuksi silloin, kun puhutaan monenvälisistä olosuhteista. Kuinka pitkälle tässä uudistuksessa Euroopassa on sitten päästy? On otettu edistysaskeleita, kun on saatu tällainen rahoitusvakautuspuite aikaan, joka ulottuu rajojen yli. Meillä on myöskin Euroopan järjestelmäriskikomitea ja meillä on eurooppalainen finanssivalvojien järjestelmä – Nämä ovat kovin lupaavia, mutta minä kannustaisin sekä komissiota että parlamenttia pääsemään yhteisymmärrykseen näistä asioista mahdollisimman pian, koska meidän pitää pitää mielessä se, että kun tämä on tehty, niin edelleen täytyy ratkaista nämä kriisinratkaisu- ja alasajokysymykset, aivan erityisesti silloin, kun on kysymys rajat ylittävistä pankeista. Minun mielestäni tarvitaan, ja tähän päätän puheenvuoroni, me tarvitsemme integroidut kriisin ennaltaehkäisypuitteet, kriisin ratkaisut ja myöskin säilyttäjien suojaratkaisut, mutta näiden täytyy olla integroituja järjestelmiä. Me tarvitsemme sellaiset puitteet, jossa täytyisi olla mukana tällainen eurooppalainen alasajoviranomainen, jolla olisi mandaattia ja riittävät voimavarat hoitaa tällaiset kaatuvat rajat ylittävät pankit te ehkä toteatte, että tämä rajat ylittävä kysymys on haastava. No sitä se onkin. Teknisesti se on haastava, mutta se on kuitenkin toteutettavissa. Ja pääasiana tässä on se, että siihen tarvitaan vahvaa poliittista johtajuutta jotta voitaisiin vastustaa näitä kansallisia paineita ja voitaisiin hoitaa tämä asia Euroopan unionin tasolla, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että se hoidetaan kansainvälisellä tasolla. Sitten kaksi nopeaa loppukommenttia. Ensinnäkin IMFstä. Meidän täytyy parantaa meidän valvontaamme rahoitusmarkkinoilla ja riskien suhteen ja mitä tulee pääomavirtoihin meidän täytyy saada monimuotoisempia rahoitusvälineitä ja aikaisemmin jo mainitsin tämän joustavan luottolimitti välineen. Me tarvitsemme myöskin alueellisia varantokeskuksia. Yhtä rakennetaan Aasiaan, sitä kutsutaan Genmaksi ja ei ole syytä siihen, miksi IMF ei voisi tällaisten alueellisten aloitteiden kanssa tehdä yhteistyötä. Ja sitten meillä on kokemusta myöskin Euroopan unionin maista. Me olemme tehneet yhteistyötä komission kanssa eri Euroopan maissa. Eli IMFllä ei ole ongelmia sen suhteen, että se tekisi yhteistyötä tällaisten alueellisten varantojen kanssa. Meidän täytyy vain koordinoida tätä toimintaa. Eli tämä tästä kansainvälisestä järjestelmästä. Ja sitten toinen johtopäätös, ja tämä on viimeinen, tämä liittyy rahoitussektorille. Haluaisin toistaa sen pääviestini. Ilman kansainvälistä yhteistyötä me emme onnistu. Ensimmäiseksi tarvittiin toimielinten välistä kansainvälistä yhteistyötä ja se toimii hyvin, mutta nyt tarvitaan sitten maiden välille kansainvälistä yhteistyötä. Kriisin aikana oli ennalta näkemätöntä yhteistyötä. Joku historian kirjoittaja varmaan 10 vuoden, 20 vuoden päästä tulee kirjoittamaan tästä. Ja tärkeimpänä tässä tulee olemaan se, että todellakin painotetaan sitä täysin ennalta näkemätöntä yhteistyön tasoa, johon maat ryhtyivät, koska samoilla välineillä hoidettiin samoja ongelmia, saatettiin aikaan samanlaisia maksuvalmiuksia. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Nyt kun sitten kriisi on jokseenkin takanamme, vaikka se ei ole vielä ohi, niin riskinä tässä on se, ja tästä meidän täytyy olla tietoisia, kun me rakennamme uutta rahoitussektoria, niin täytyy löytyä tahtoa tehdä yhteistyötä. Vaarana on se, että tämä tahto häviää. Ja tämä on se pointti. Ja teidän roolinne, jos nyt voin teille neuvoa antaa, tapa, jolla minä tämän kansallisten parlamenttien roolin näen ja Euroopan unionin tason parlamentin roolin näen, niin teidän tulisi kohdata tämä haaste, jossa tarvitaan parempia mekanismeja, mutta niitä täytyy työstää kansainvälisellä tasolla ja tätä täytyy todellakin viedä eteenpäin kansainvälisellä tasolla. Ja tämä on se haaste, joka teillä ja meillä on nyt edessämme ja nyt on oikea aika tarttua tähän. Ja tästä syystä tämä konferenssi minua tänään kiinnosti niin kovasti, koska prioriteettina on se, että meidän ei tule unohtaa sitä, että meillä ei ole mitään kotimaista tai alueellista ratkaisua globaaliin globaaliin kriisiin, vaan me tarvitsemme globaalin ratkaisun. Kiitos. Thank you very much indeed. Um, we are... Kiitoksia. Sitten viimeinen alustus komission jäsen Michel Barnier. Ja ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, muistuttaisin erityisesti kansallisten parlamenttien jäseniä, että jos teillä on kysymyksiä komission jäsenen jälkeen. Te voitte jo nyt näyttää, että haluatte esittää kysymykset ja sihteeristön jäsenet liikkuvat siellä salissa niin, ja keräävät nimiä, koska on, sitä on täältä käsin lähes mahdotonta tehdä ilman kiikareita. Eli kiitoksia ja sitten toivotan komission jäsenen Barnieren tervetulleeksi ja annan hänelle puheenvuoron. Ole hyvä. Merci, euh, cher Sharon Bowles. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, senaattorit, kansalliset senaattorit. Pyydän heti anteeksi siitä, että tulen paikalle näin myöhään ja joudun lähtemäänkin pikaisesti. Ja se ei johdu siitä, että haluaisin olla epäkohtelias, vaan aina keskiviikkoaamuisin komissiossa on pakollinen kokous. Ja nyt Barrosolta sain luvan lähteä kokouksesta hetkeksi, mutta joudun palaamaan sinne. Ja siellä keskustellaan hyvin paljon näistä aiheista, mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että voin nyt olla mukana tässä keskustelussa. Tästä on päätetty täällä Euroopan parlamentissa kansallisten parlamenttien kanssa. Ja mielestäni tämä on erittäin järkevää ja hyödyllistä. Ja tällä tavalla noudatetaan Lissabonin sopimuksen henkeä, koska sen pohjaltahan me nyt säädämme lakeja. Nyt erityisesti en nyt kuullut Mario Draghia ja Strauskania. Hänen puheestaan nyt kuuden loppuosan. Ja pyydän heiltä nyt anteeksi, etten päässyt tänne paikalle kuuntelemaan kaikkea. Ja kiitän siitä, että he ovat paikalla. Hehän johtavat rahoitusinstituutioita, jotka ovat hyvin merkittäviä maailmanlaajuisesti – ja jollain tavalla ovat moottoreita, kun ajatellaan kansainvälisen sääntelyn tulevaisuutta, josta Dominik Strauskaan juuri puhui. Ensin huomio liittyen tämänhetkiseen tilanteeseen. Olemme nyt irtautumassa kriisistä, joka on 20-luvun kriisin jälkeen kaikkein pahin, eikä se vielä ole päättynyt. Voimme tietysti toivoa, että selviämme kriisistä ja pääsemme uuteen kasvuun, mutta selviämmekö me kriisistä samalla tavalla kuin siihen lähdimme? Varmasti emme. Me emme selviä tästä kriisistä, eikä meidän pidäkään lähteä tästä kriisistä samalla tavalla kuin siihen lähdimme. Meidän täytyy miettiä, minkä tyyppistä kasvua haluamme. Sen pitää olla nyt erilaista laadullisesti. Tämähän nyt on koko Eurooppa 2020 strategian ytimessä. Siitähän nyt keskustellaan parhaillaan. Meillä pitää olla älykkäämpää, vihreämpää, oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa kasvua. Ja sitten millaista kasvua haluamme, miten meidän pitää toimia. Ja tämä kriisi on sellainen, josta meidän on otettava opiksi välittömästi, jotta voimme välttää vastaavanlaisia kriisejä. Tästä syystä Euroopan komissio, jonka nimissä nyt puhun, panee kaiken energiansa, niin kuin sen kuuluukin, ehdotuksiin, joiden jälkeen ne, jotka ovat poliittisesti vastuussa, valtioiden ja hallitusten päämiehet, G20-maat esimerkiksi, Eurooppa-neuvosto, ministerineuvosto ja tietysti myöskin Euroopan parlamentti lainsäätäjänä kantaa vastuunsa. Meidän täytyy siis oppia tästä kriisistä jotain, ja tämä uusi kasvu, jota on saatava aikaiseksi. No siitä haluaisin tehdä toisen huomion, joka on nyt vähän ennakoiva tätä uutta kasvua ajatellen. Hyvät naiset ja herrat, on turha miettiä hankkeita kuten 2020 strategiaa, ja miettiä, miten voidaan parhaiten käyttää välineitä sisämarkkinoilla. Siellähän on paljon välineitä, joita voitaisiin käyttää tehokkaammin. Meidän pitää miettiä tätä uutta kasvua. Ja jos meillä nyt tulee uusi rahoituskriisi, joka voisi sitten tuhota kertaheitolla kaikki ponnistelumme. Eli tämä kysymys on nyt samantyyppinen, mistä Dominik Strauskan puhui. Eli tämä uusi kansainvälinen järjestelmä, jossa pääomaliikkeet ja spekulaatio asetetaan tiettyihin puitteisiin. En olisi koskaan uskonut sääntelevään kansainväliseen rahoitusjärjestelmään, ja ne, jotka siihen uskoivat, sellaisekin oli, ovat nyt saaneet ikävän muistutuksen todellisuudesta. Meillä on tiekartta, oli sitten kansallinen tai eurooppalainen vastuu, mikä tahansa, tai G20 maiden vastuu. Ja sitten on toinen suunnitelma, joka liittyy Larosierin suunnitelman täytäntöönpanoon ja puhun siitä kohta lisää. Eli meidän pitää uudelleen säännellä järjestelmää, meidän pitää toimia älykkäästi, meidän pitää tehdä tiukkoja vaikutusanalyysejä, joita on myöskin täällä Euroopan parlamentissa tehty. Eli tämä merkitsee, että meidän pitää koordinoida kansainvälistä sääntelyä Sehän on globaalin sääntelyn haaste. Ja tietysti globaaleilla markkinoilla tarvitaan globaalia sääntelyä. Ja meidän täytyy välttää skenaariota, jossa kaikki häviäisivät, vaan meidän pitää säännellä niin, että vältämme kuitenkin ylisääntelyä. G20-tiekartassa on muutamia asioita, jotka on käynnistetty – ja minä olen hyvin päättäväisesti niitä ajamassa eteenpäin. Näitä viisi aluetta. Ensinnäkin valvonta. Se on hyvin tärkeä kysymys. Mehän tiedämme, että rahoituslaitosten valvonta on nyt sääntelyn ydinkysymys. Mikään ponnistelut eivät onnistu, mikäli emme pysty uudistamaan sääntelyä Lahousian mietinnön pohjalta. Ja ehdottamamme muutokset ovat perustavanlaatuisia, eli miten voimme jälleen luottaa rahoitusjärjestelmään, mikäli eurooppalaisia sääntöjä tulkitaan eri tavalla Dublinissa ja Madridissa, ja miten havaitsemme näitä riskejä, mikäli emme Euroopassa valvo makrotalouden muuttujia, ja miten voidaan tehokkaasti ratkaista kansainvälisten rahoituslaitosten ongelmia, mikäli tiedonvaihto ja viestintä viranomaisten välillä ei ole tehokasta. Ja miten voimme olla kansainvälisesti uskovi, uskottavia, mikäli kansalliset sääntelijät eivät koordinoi tai sovita yhteen omia toimintojaan? Meillä on kunnianhimoinen suunnitelma. Se nyt ei ole mikään vallankumouksellinen suunnitelma. Se on realistinen ja siinä on poliittista tahtoa. Ja tämä on nyt totuuden hetki, kun ajatellaan hallitusten ja valtioiden päämiehiä, ministereitä. Me haluamme heiltä vahvaa poliittista sitoumusta, ja sitten Euroopan parlamentti on tässä myöskin mukana. Ja nyt täytyy edetä nopeasti. Epäonnistuminen olisi vakava isku Euroopalle ja erittäin huono merkki rahoitusvakauden kannalta. Kumppaneillemme jäsenvaltiossa olemme todenneet, että tämä valvontakysymys jonka parissa Euroopan parlamentti tekee kovasti työtä, ja ministerineuvosto on myöskin hyvin päättäväisesti yksimielisesti viime joulukuussa päättänyt, että näissä asioissa on nyt edettävä, ja nyt täytyy tehdä myönnytyksiä, ja täytyy ottaa huomioon lisäarvo, jota saadaan Euroopan parlamentista, ja haluan nyt kiittää Gularia, Garcia Margallo, Gigoltia ja Skinneria heidän tekemästään työstä, ja haluan myöskin todeta, että Euroopan parlamentin lisäarvo on erittäin huomattava, mutta nyt aika alkaa olla tiukalla, jos haluamme pitää kiinni valtion päämiesten sitoumuksista valvonnan suhteen vuoden 2001 tammikuun alussa. Sitten toinen ala liittyy pankkien pääomaan. Sehän on rahoitusmaailman ydin. Meillä pitää olla parempaa ja parempi laatuista pääomaa pankeissa ja erityisesti riskialttiissa yrityksissä. G20-maat ovat myöskin tehneet saman sitoumuksen. Enemmän pääomaa merkitsee vähemmän riskejä ja enemmän turvallisuutta. Työ nyt etenee Baselin komiteassa. Siellä tehdään hyvää työtä. Me haluamme, että pankit ovat vastustuskykyisempiä ja turvallisempia kriisin aikana – ja tämä on hyvin monimutkainen aihe. Ja meidän pitää löytää nyt oikea tasapaino, uusia standardeja. Lontossa totesin äskettäin, että meillä pitää olla kahdenlaista toimintaa. Meidän täytyy miettiä, missä ajassa nämä uudistukset toteutetaan. Joten yritän nyt, no en yksin tietenkään, mutta yritän nyt, haluan löytää tällaisen tasapainon. Sitten täytyy tehdä vaikutusten arviointeja. Sharon Bowles tästä muistuttaa aika usein eurooppalaisille pankeille. Ja sehän nyt on tämän kuulemisen tavoite. Sitten kolmas ala. Ja nämä kaikki liittyvät yhteen, ja kaikki tukevat toisiaan. Eli rahoituslaitosten vastuullisuus. Puutteita on esiintynyt, hyvinkin vakavia puutteita, sääntelypuitteissa ja valvonnassa. Ja mitä tulee yritysten riskien havainnointimekanismeihin, erityisesti talous, talouden rahoituslaitosten toiminnassa on ollut hyvin vakavia puutteita. Ja siksi me nyt toimimme yritysten hallinnon parantamiseksi rahoitusalalla, mutta sen lisäksi koko talousalalla. Ja meillä pitää olla hallinnoitsija, jotka ovat vastuussa ja kompetentteja, päteviä, joilla on asiantuntemusta ja välineitä ja aikaa hoitaa tehtävänsä. Puhun siis johtajista ja hallintovirkamiehistä. Tämän asia, josta on puhuttu aikaisemminkin. Ja tietysti naisia pitäisi myöskin saada enemmän mukaan näihin johtotehtäviin. Sitten pitää olla parempaa riskienhallintaa. Monet suuret rahoituslaitokset ovat hävinneet siksi, että siellä ei ole hallittu riskejä eikä ole harjoitettu valvontaa. Ja meidän pitää nyt lisätä vastuullisuutta suhteessa osakkeenomistajiin. Sitten nämä palkkiot, nämä kuuluisat bonukset. No, haluan olla hyvin selvä. Rahoituskorvaukset eivät enää saa yllyttää ottamaan ylettömiä riskejä, niin kuin on aikaisemmin ollut tilanne. Ja meidän pitää noudattaa G20-ryhmän periaatteita enemmän avoimuutta, parempaa valvontaa. Ja todellakin toivon puheenjohtaja, että Euroopan parlamentti pystyy nopeasti hyväksymään kolmannen uudistuksen liittyen pankkialan direktiiviin. Ja haluaisin tästä onnitella Madkartin mietintöä, jota käsittelemme hyvinkin huolellisesti. No sitten tähän ei liity pelkästään rahoitusala, meidän täytyy miettiä myöskin näiden yritysten johtajien palkkoja. Ja meidän täytyy tietysti korvata suorituksista ja sitten rangaista, kun jollain tavalla toimitaan tavalla, joka johtaa epäonnistumiseen. Sitten neljäs ala, josta puhutaan tällä hetkellä paljon, liittyy direktiivihdotukseen, joka esitettiin lähes vuosi sitten – komissiossa. Ja komissio on tehnyt työnsä liittyen vipurahastojen säätelyyn ja yksityisen pääoman hallinnointiin. Kyse on alasta, joka ei ole toiminut vastuullisesti tässä kriisissä, mutta kuitenkin joinain päivinä voi huomata, että yli puolet transaktioista liittyy tähän näihin vipurahastoihin ja yksityiseen pääomaan. Eli tästä näkee, millaisia ris- systeemisiä riskejä on tällä alalla, joten olemme lähes vuosi sitten ehdottaneet sääntelyä ja valvontaa tälle sektorille noudattaen sitoumuksia ja tiekarttaa, josta G20-maat ovat sopineet. Meidän pitää vahvistaa valvontaa systeemisten riskien osalta. Meidän pitää parantaa investoijien suojaa ja luoda sisämarkkinat vaihtoehtoisten rahastojen hallinnoitsijoille. Tämä nyt ei ole mikään helppo asia. Ministerineuvosto Espanjan puheenjohtajakaudella eilen päätti antaa itselleen hiukan lisää aikaa. Ja teille haluan nyt ilmaista toiveeni, että tämä aika käytettäisiin hyväksi, jotta saamme aikaan hyvän sopimuksen ottaen huomioon komission alkuperäisen kannan ja työn, jota Euroopan parlamentti on tehnyt, jotta saamme aikaan valvontaa, joka on älykästä ja tehokasta tällä alalla. Mutta nytkin on totuuden hetki, kun ajatellaan päättäväisyyttä ministerien, valtiovarainministerien tasolla ja hallitusten päämiesten tasolla. No sitten lopuksi vielä viimeinen ala, joka on hyvin merkittävä. Ja siitä teen ehdotuksen rakenteellisen paketin muodossa kesäkuussa. Komissio ei nyt halua viivytellä ja se haluaa edetä tässä asiassa. Ja tämä asia siis liittyy johdannaistuotteisiin. Olen jo keskustellut itse asiassa tällä viikolla Genslerin Yhdysvaltain edustajan kanssa, ja hänkin haluaa vahvistaa valvontaa johdannaismarkkinoilla. Kysehän on kuudesta tuhannesta miljardista vuosittain näiden tuotteiden osalta, ja 80 prosenttia ei kuulu minkäänlaisen valvonnan piiriin tai standardien tai rekisteröinnin piiriin. 80 prosenttia. Meidän täytyy nyt muuttaa tätä suhdetta toiseen suuntaan. Ja tämä nyt on yhteinen sitoumus, josta olen puhunut valvojille myöskin Yhdysvaltojen puolella. Ja tästä komissio aikoo tehdä ehdotuksia hallituksille ja parlamenteille kesäkuussa ja hiukan myöhemmin sen jälkeen kun olen kuunnellut ja tarkkaillut, kuka tekee mitäkin improvisoimatta. Ja hiukan myöhemmin ehditään sitten ehdotuksia spekulaation osalta, näiden swapsien osalta. No niin, tässä ovat nämä viisi alaa, joilla komissio aikoo toimia tehtävänsä mukaan. Komissio ei tietenkään pysty tekemään tätä yksin. Me tarvitsemme päättäväisyyttä hallitusten ja valtioiden päämiesten tasolta, valtiovarainministerien tasolta. Me tarvitsemme myöskin Euroopan parlamentin tukea ja me tarvitsemme myöskin tukea ja apua kansallisista parlamenteista. Tuen vielä tätä globaalia lähestymistapaa, josta kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja juuri puhui. Kansainväliset rahoitusmarkkinat tarvitsevat globaalia sääntelyä, mutta Euroopan unioni tässä sääntelyssä meillähän on nyt taloudellista hallintaa, hallintoa, vaikka sitä tuleekin vielä parantaa, niin Euroopan unionin täytyy ottaa paikkansa ja se on keskeinen ja nyt ei pidä pelätä olla eturintamassa tai näyttää muille esimerkkiä. Tämä on nyt meidän asenteemme. Ja sitten lopuksi vielä vähän poliittisempi huomio. Komission jäsen on kuitenkin myöskin poliitikko. Ja nyt voidaan nähdä seuraukset ja millainen hinta on maksettu tästä kriisistä, kun ajatellaan veromaksajia, talousarviota, millaisia sosiaalisia ja taloudellisia seuraamuksia on ollut. Me emme voi ottaa sitä riskiä, että tulisi nyt uusi samankaltainen kriisi, vaikkakin kriisit tietysti aina ovat mahdollisia. Yksi asia, josta en ole puhunut, se liittyy tulevien kriisien hallinnointiin ja ennaltaehkäisyyn. Ja meillä on velvollisuus kansalaisten suhteen ja veromaksajan suhteen oppia tästä kriisistä ja oppia nopeasti. Muussa tapauksessa seuraamukset talouden talousarvion kannalta ovat tuhoisia, mutta myöskin poliittisesti tilanne tulee olemaan katastrofaalinen. Ja Euroopassa nähdään jo merkkejä kansallisista toiminnasta, protektionismin paluusta. Joskus on vähän myöskin nationalismi nostanut päätään. Ja ensimmäinen uhri uuden huonosti hallinnoidun kriisin osalta. Ja tähän, minähän olin nyt ensimmäinen vastuussa sisämarkkinoista, jotka sitten eniten tällaisesta kriisistä kärsivät. Ja tällainen on poliittinen sitoumukseni. Meidän on luotava toinen tiekartta ja saatava aikaan älykästä valvontaa ja sääntelyä. Tämä on se, oppitunti, joka meidän pitää nyt oppia tästä kriisistä. Kiitos. Thank you very much. Uh, we... Kiitoksia. Sitten huomioita ja kysymyksiä kehottaisin kaikkia jäseniä pysymään mahdollisimman lyhytsanaisina, koska jos puhutte liian pitkään, niin sitten ei ole aikana kuulla vastauksia. Otamme nyt ensin muutamia huomioita ja kysymyksiä yhteen sekä kansallisista parlamenteista että Euroopan parlamentista ennen kuin palaamme tänne paneeliin. Emme voi vastata jokaiseen kysymykseen erikseen, muuten aika ei riitä – Eli ensin kansalliset parlamentit. Ensimmäinen henkilö, joka saa puheenvuoron, on Ralf Brinkhaus, ilmeisesti Saksasta. En nyt oikein saa selvää. Niin, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, lämpimät kiitokset näistä laadukkaista puheenvuoroista. Ne olivat erinomaisia ja auttoivat meitä kaikkia eteenpäin. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin herrat Draghi ja herra Barnier. Me kaikki ymmärrämme, miten merkittävä valvontaryhmän merkitys on, miten huomattava merkitys sillä on. Miten se saadaan toteutettua myös käytännön kansallisissa toimissa, ensinnäkin kansallisten valvontaviranomaisten toiminnassa ja kansallisten rahoituslaitosten toiminnassa. Ja toinen kysymys on enemmänkin herra Strauss-Kahnille. Te puhuitte hyvin vaikuttavasti tästä jännitekentästä, joka vallitsee toisaalta kun on toive saada nopeita ratkaisuja ja toisaalta on tarve saada kansainvälisiä ratkaisuja. Olemme kaikki kovin optimistisia, näin varmasti herra Barnierkin asian näkee. Suhtaudumme optimistisesti siihen, että me saamme järjestettyä hyvän eurooppalaisen ratkaisun, mutta se ei auta meitä, jos me emme toimi yhteisymmärryksessä Yhdysvaltojen kanssa, sillä viime kädessä tästä syntyy jälleen valvonnan yhteensovittamista ja se johtaa siihen, että suuret eurooppalaiset talouskeskukset, ennen kaikkea Lontoa, Pariisi ja Berliini kärsivät. Miten huolehditte siitä, että me saamme jonkinlaisen ratkaisun aikana vähintäänkin Yhdysvaltojen kanssa? En uskalla edes lähteä pohtimaan jonkinlaista ratkaisua suurten aasialaisten talousalueiden kanssa. Ja sitten vielä toinen kysymys, herra Strauss-Kahn, jos oikein ymmärsin, te ilmaisitte, että IMFn rooli on myös hiukan tuolla riskin valvonnan puolella. Tarkoittaako se sitä, että vastaisuudessa IMF on tavallaan kansainvälinen äh, systeemiriski? riskien valvoja. Kiitos. I think repeat the first part. Voisitko toistaa tämän ensimmäisen osan? Niin, ensimmäinen osa tästä kysymyksestä kuului, että me kaikki ymmärrämme kyllä, mikä on tämän vakauden valvontaryhmän huomattava merkitys. Miten saamme ne tiedot, joita valvontaryhmä toiminnallaan saa selville, näkymään kansallisten valvontaviranomaisten ja rahoituslaitosten työssä? Eli miten saamme aikaan suhtautumis- ja käyttäytymismuutoksen sen jälkeen, kun jokin riski on voitu identifioida? Thank you. Uh, next on the... Kiitos. Sitten Lisa Ferreira. Obrigada, presidente. Um, Kiitos, puheenjohtaja. Puhun Euroopan parlamentin esittelijänä rajat ylittävien kriisien hallintaa koskevassa mietinnössä. Pidetyt puheenvuorot olivat varsin mielenkiintoisia. Haluaisin tietää, mitä olette mieltä seuraavista neljästä asiasta. Ensimmäiseksi, mikä teidän mielipiteenne, aivan erityisesti herra Draghi ja Strauskaanin mielipide on tällaisen eurooppalaisen rahaston peruttamisesta perustamisesta rahasto, jolla hoidettaisiin näitä pankkikriisiä rahoitettaisiinko tämä itse tämän alan taholta sen sijaan, että veronmaksajat rahoittaisivat tällaiset laitokset. Tässä nyt ei olisi kysymys siitä, että pelastettaisiin kaikki penkit, vaan tässä olisi kysymys tällaista eutanasia Miten te näette, että yhteistyö viranomaisten ja tällaisen rahaston tai säätiön välillä toimisi? Toiseksi, ei näytä olevan mahdollista ainakaan lähiaikoina harmonisoida näitä juridisia puitteita eri jäsenvaltioissa. Eli jos on olemassa ennaltaehkäiseviä toimia, pankkeja koskien. Jos on jonkinlaisia tekijöitä, jotka laukaisevat tulo niin silloin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa eri osakkeen omistajien kohdistuvat juridiset järjestelmät törmäävät toisiinsa ja tämä saattaa sitten levitä hintoihin tällaiset kriisivaikutukset. Eli jos meillä on tällaisia suuria järjestelmäriskejä, niin miten me voimme tämän eri juridisten järjestelmien ristiriidan ratkaista? Kolmanneksi, koordinaatio Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Ymmärrän sen, että lähentymistä on työstetty kovasti, mutta meitä edelleen syytetään siitä, että me edistämme erilaisia sääntelyjärjestelmiä Atlantin molemmilla puolilla. Ja jotkut sanovat, että tämä saattaisi johtaa johtaa siihen, että ryhdytään hyväksikäyttämään näitä sääntelyn katvealueita ja että pankkeihin, pankkeihin kohdistuisi erilaisia paineita. Eli minkälaisia ajatuksia teillä tästä on? Ja sitten neljänneksi vaihtokurssit. Mitä tässä tapauksessa USA-dollarin ja Kiinan valuutan välillä tulee tapahtumaan? Günther Kiitoksia sitten Günther Stumval Itävallasta. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin sydämelliset kiitokset kaikille kolmelle puhujalle. Puheenvuorot olivat erittäin hyviä ja auttavat meitä kaikkia eteenpäin. Olen hyvin kiitollinen herra Dragille siitä, että Basel kolmosen suhteen hän ilmaisi myös siihen liittyviä huolenaiheita. Meidän on nimittäin voitava päättää, mitä me pankilta oikein haluamme. Me haluamme toisaalta, että ne myöntävät enemmän luottoja, toisaalta me haluamme, että niillä on enemmän enemmän omaa pääomaa kriisien ennaltaehkäisemiseksi ja jotkut maat alkavat nyt rasittaa pankkeja erityisveroilla. Olen hiukan huolissani herra Strauss-Kahnin tavoin, mitä vähemmän me saamme globaalisti edistysaskelia otettua, sitä nopeammin yksittäiset maat ottavat koordinoimattomia askelia Ja vaikka se niin hankalaa onkin saada jonkinlainen transaktiovero toivoisin, että otettaisiin huomioon se, kuinka yksittäiset maat jo ottavat käyttöön pankkiveroja. Kysymys kuuluukin, miten arvon herrat näkevät tämän kehityksen, että jotkut maat, joihin omanikin valitettavasti kuuluu, kantavat erityisveroja pankeilta, koska näille ongelmille ei vielä ole olemassa globaalia ratkaisua. Siinä kysymykseni. Kiitoksia Udo Bulman vielä ja sitten palaamme paneelin vastauksia varten. Niin, voin havaita, että nämä herrat kollegat, jotka täällä ovat, ymmärtävät tämän, vaikka puhun äidinkieltänikin. Minulla on myös kysymys, ja se vahvistaa oikeastaan sitä, mitä saksalainen kollegani täällä jo totesi. Me olemme nyt varsin kunnianhimoisessa lainsäädäntöhankkeessa keskellä tällaista lainsäädäntöhanketta täällä Euroopan unionissa, mutta ei pelkästään Euroopan unionissa, myös Yhdysvalloissa on sama tilanne. Noin esimerkkinä olen yhtä huolissani kuin komission jäsen Barnier, kun hän kuvailee tämän kriisin äh, kokoluokkaa. Minustakin ratkaisevaa on se, äh, salliiko tämä kriisi ylipäätään enää poliittisten ratkaisujen etsimisen talouspolitiikassa vai antaudummeko me vain yksinkertaisesti. Eli tämä on periaatteellinen kysymys, uskotaanko enää edes demokraattiseen hallitsemiseen. Näin minä uskon ainakin. Mutta sitten tarvitaan myös voimakkaita vastauksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jos me kokoonnumme e, Yhdysvaltain kollegojen kanssa ja varoitetaan, että siellä on liian kunnianhimoista säätelyä johdannaisissa hedge-rahastoissa. Kysytään, miten aiotaan jatkaa rahoitusmarkkinoiden hyvien käytänteiden parissa kun ei haluta mitään kilpailun vääristymistä suhteessa Euroopan unioniin. Ja Euroopan puolella kuullaan samaa ihan toisinpäin. Emme saa luoda itsellemme haitallista kilpailuasemaa suhteessa Yhdysvaltoihin. Tästä syntyykin epäsymmetria politiikkaan. Me pelkäämme, että kyseessä on pelkkää downgradeaamista, koska tästä syntyy ehdotuksissa oikeastaan systemaattinen spiraali alaspäin. Ja minä kysynkin teiltä, koska te olette avaintoimijoita kansainvälisissä järjestöissänne, mutta ei pelkästään tuossa ominaisuudessanne, että olette alan loistavia tuntijoita. Kysyn teiltä yleisemminkin, mitä me voimme yhdessä tehdä, jotta me voimme saada tästä demokraattisesti vastuullisesta maailmanlaajuisen järjestelmän niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Miten voimme yhdessä paremmin sopia tästä, jotta demokratia ja markkinoiden tapahtumien demokraattinen ohjailu on ylipäätään mahdollista? Um, do you wish to go first? En no niin, haluatteko te vastata ensin, Draghi? Uh, thank you. Thank you. Let me... Kiitoksia. Ensin tämä ensimmäinen kysymys. No, eli mikä on todennäköinen kriisi? Valvontaryhmän tehokkuus. No, valvontaryhmä varmaan tekee suosituksia. Ja jotkut näistä suosituksista voitaisiin julkistaa. Sitä pidetään paikkana, jossa on vertaisvalvontaa ja vertaispainetta. No miksi? Tähän saattaa mennä aikaa, mutta viime kädessä siitä tulee hyvin tehokas elin. Voin puhua omasta kokemuksestani SFBstä. SFB tekee sääntöjä, siellä on jonkinlaista vertaispainetta ja vertaisvalvontaa, mutta kansainvälinen valuuttarahasto kuitenkin on varsinainen valvoja ja sitten kansalliset viranomaiset vastaavat täytäntöön panosta. Eli miksi sitten jotkut, en minä, mutta jotkut sanovat, että SFB on ollut menestyksekäs? No, pääsyy liittyy sen kokoonpanoon. Riskinvalvontaryhmässä Euroopassa on, siellä on samanlainen kokoonpano suurin piirtein kuin SFBssä. Eli siellä on ihmisiä, jotka keskustelevat säännöistä, mutta sitten viime kädessä vastausa heissä on myös, heistä on vastuussa niiden täytäntöön panemisesta. Eli sama henkilö vastaa kahdesta asiasta ja se vahvistaa tätä valvontaryhmää Euroopassa. Eli olen aika luottavainen sen suhteen, että SRBL on tehokas, joka menee sen yli, mitä tällä hetkellä lukee paperilla, sen, mitä sen toimintasäännöissä lukee. Ja ainoa koordinointipiste Yhdysvaltojen suhteen. No, meidän täytyy nyt tehdä yksi huomio. Mielestäni meidän ei pidä liikaa korostaa tätä koordinoinnin mahdollista puutetta, ja tämä liittyy myöskin teidän kysymykseenne osittain. Ja tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin jotkut ehdotukset viimeisten kuukausien aikana liittyen Yhdysvaltain keskusteluun, se oli osa keskusteluita SFPtä. Ja kun sanoin, että meillä ei ole mitään hopealuotia Eli siis ratkaisua, joka sopisi kaikkiin olosuhteisiin, kaikkiin alueisiin. Kun mietitään tätä liian iso kaatumaan ongelmaa, tämä oli juuri se, mistä puhuin. Eli esimerkiksi Yhdysvalloissa on mahdollista, että ajatellaan, että paras tapa puuttua näihin ongelmiin liian iso kaatumaan on se, että tehdään oikeudellinen jako – kauppa-alan ja pankkialan välille, mutta muualla sitten katsotaan, että paras tapa puuttua tähän ongelmaan on se, että olisi erilaisia pääomavaatimuksia. Pankkialalla tietyt vaatimukset paljon korkeammat yritysmaailmassa. Ja tämähän jo on jo osa Basel 2, jota on ehdotettu, ja tällä hetkellä sitä ollaan testaamassa markkinoilla. Eli nämä kaksi kohtaa eivät ole niinkään erilaisia tavoitteeltaan. Tietyt välineiden osalta ne saattavat olla erilaisia, mikäli tämä Yhdysvaltojen ehdotus muuttuu todellakin laiksi, mikä nyt vielä ei ole tilanne. Mutta kyseessä on ala, jolla ei voi olla täysin samat säännöt kaikkialla. Mutta yksi ala on, missä meidän täytyy olla täsmälleen samat säännöt kaikkialla. Ja se liittyy likviditeettiin ja pääomien sääntelyyn. Ja tämä on se maksimiharmonisoinnin ala. Ja sitten on toinen ala, josta puhun vielä, tämä liittyy Bulmanin kysymykseen, on toinen ala, jolla pitää olla maksimiharmonisointia, jotta pystymme toimimaan tehokkaasti, eli OTC-johdannaismarkkinat. Meillä pitää olla täysin harmonisoidut kaupankäyntifoorumit maailmassa, muuten sääntely tällä alalla tulee olemaan sattumanvaraista. Ja se, mitä olemme tehneet, olisi täysin hyödytöntä. No sitten toisen puhujan esittämät kysymykset. Euroopan kriisinhallintarahasto. No, mitä tahansa kriisinhallintamekanismeja meillä on käytössä, sieltä pitäisi pystyä rahoittamaan kriisinhoitotoimia. Silloin kun pankkikriisiä hoidetaan, tehän tiedätte, että jotkut vastapuolet häviävät, kukaan ei halua enää vastata näistä kuluista ja niin edelleen. Euroopassa, jolloin näitä varoja, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa, on käytetty pankkialalla. Eli mikään ei vastuta sitä, etteikö tämä elinkeinoala itse rahoittaisi tätä toimintaa. Mutta viimeisen puolentoista vuoden aikana mehän halu, olemme halunneet verottaa pankkeja, lisätä pääomavaatimuksia, tehdä kaikenlaisia asioita pankkien kanssa. Mutta nyt täytyy muistaa, että viime kädessä samasta pussista kaikki maksetaan. Eli jossain vaiheessa meidän täytyy miettiä, miten kaikki nämä sääntelyn muutokset yhdessä vaikuttavat. Ja sitten täytyy nähdä, onko se kannattavaa. Ja sitten ehkä joku toinen asia ei ole kannattavaa. Eli en nyt halua suolta käydä nyt vastustaa tätä, koska meillähän on kannustimia toimia tällä tavalla, mutta meidän täytyy muistaa se, miten budjettitilanne sopii yhteen näiden pankkikysymysten kanssa. Ja oikeudellisia menettelyitä on vaikea harmonisoida eri osissa maailmaa. En tiedä, onko kaikissa EUn jäsenvaltioissa täysin erilaiset pankkialan lait, mutta varmaan näin kyllä on. Siitä huolimatta nyt pitää harmonisoida. Ehkä nyt olen hiukan liian optimistinen, mutta uskon, että olen oikeassa. Eli nyt pitäisi harmonisoida ei koko pankkialaan liittyvää lainsäädäntöä, sehän 200-300 vuotta vanhaa, ja sitä on hyvin vaikea lähteä kokonaan muuttamaan, mutta pieniä osasia, jotka olisivat merkittäviä pankkikriisissä, eli se, miten näitä takeita kohdennetaan, nehän ovat erilaisia eri maissa. Se on aika suppea, hyvin määritelty ja rajattu ala, johon voitaisiin puuttua. Jos me emme toimi tässä nopeasti, ja sitten palaan tähän asiaan, josta Dominik Strauskaan puhui, silloin paine rakenteiden yksinkertaistamiseen, eli paine tukien myöntämiseen, tulee vahvistumaan koska hallitukset ja sääntelijät eivät halua nähdä sitä, että instituutiot ovat kriisissä, jota ne eivät pysty hallitsemaan. No niin, sitten loppuosa vähän vikkelämmin. No, taisinkin vastata valtaosaan kysymyksistä. Lopuksi vielä. Niin, Yhdysvallat vastaan EU. No, Euroopan unionissa meidän täytyy tehdä näitä sääntelymuutoksia erityisesti itsemme puolesta. Me haluamme, että omat pankkimme ovat parempilaatuisia, että niissä on parempaa riskinhallintaa ja pääomaa, että siellä on korvausjärjestelmiä, jotka liittyvät riskikannustimiin ja niin edelleen. Teemme tämän itsemme vuoksi, mutta se ei kuitenkaan riitä. Me emme halua, että pankkimme ovat epäedullisessa asemassa kilpailutilanteessa. Mutta Yhdysvalloissa on taisteltu näiden muutosten puolesta ja nyt se on jo lainsäädäntöprosessissa. Ei siellä ole unohdettu sitä, että rahoitusala pitää unohtaa, mutta kaikki kongressissa olevat ehdotukset ovat tulleet valtiovarainministeriöstä Yhdysvalloissa. Eli täytyy nyt katsoa, miten tänä ja ensi vuonna toimitaan. Meillä pitää olla prosessi, joka sopii yhteen, mutta meidän täytyy ensin miettiä omaa etuamme ja siksi meidän täytyy uudistaa järjestelmää. Selvä, lopetankin tähän. There'll be overlap. Niin, varmaan vielä myöhemmin voitte palata näihin. Ja sitten Strauskaan, jos vastaatte näihin kysymyksiin, olkaa hyvä. Entschuldigung, was ich werde in Englisch antworten. Vastaan englanniksi. Yksi asia liittyen siihen, mitä Mario sanoi USA ja Euroopan välistä suhteista. No, yksi liittyy parempaan, parempilaatuiseen pääomaan. Hän on siinä aivan oikeassa, mutta meidän täytyy ottaa huomioon kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että liian iso kaatumaan ja riskit, järjestelmäriskit, niissä ei ole aina kysymys koosta, vain, vaan diversifioinnista ja otetusta riskeistä. Eli jopa suuren, suhteellisen pienet instituutiot, jotka eivät ole diversifioineet moinintaa, toimintaa, niin ne ovat suuressa vaarassa. Eli tilanne on aina monimutkaisempi kuin mitä on sanottu. Ja sitten toinen, josta monet ovat jo puhuneetkin, no meidän ei tulisi tässä petkuttaa itseämme tämän alan rakenne Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta voisimme puhua Japanista ja muista nousevista talouksista. Rakenneet eivät ole samat, eli samanlaisilla säännöillä ei ole samanlaisia seuraamuksia ja vaikutuksia kilpailulle. Tästä syystä se, että meillä olisi maailmanlaajuinen ratkaisu, jonka puolesta minä puhun, se ei tarkoita sitä, että kaikkialla olisi täysin samanlaiset säännöt, koska sitten jotkut hyötyisivät ja toiset eivät. Puhuin tässä tarvittavan pääoman määrästä. Tämä on yksi se aihe, josta keskustellaan eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten välillä. Ja koska IMF haluaa äh, Haluaako se, haluaako se tällaiseksi suureksi valvontaelimeksi? niin se on meidän päätehtävämme. Meidän päätehtävämme on valvonta. Ja tästä syystä Mario aivan oikeinkin, oikein sanoikin, että FSB on luotu kokoamaan sääntelijät yhteen ja määrittelemään uudet äh, säännökset, mutta teidän täytyy sitten täytäntöön panna nämä ja me sitten jälkikäteen harjoitamme valvontaa. Tarkastelemme sitä, onko täytäntöönpano tapahtunut asianmukaisesti tarkastelemme riskejä ja niin edelleen. Eli me olemme toimielin, joka on omistautunut valvonnalle ja tietenkin rahoitukselle ja avunannolle, mutta päärooli on normaalinen aikoina valvonta. Ja jos vielä hieman syvemmälle menen kysymyksessänne, niin tähän saakka valvonta on IMFn keskuudessa käsitetty ryhtyy makrotaloudelliseksi valvonnaksi, ei mikrotaloudelliseksi valvonnaksi. Ja se, että IMF on ainutlaatuinen ja ainoa laitos, joka tätä makrotalouden, reaalitalouden puoltakin hoitaa ja samaan aikaan valvoo rahoitusmarkkinoita, niin tämä tarkoittaa sitä, että sen mandaatti ja mandaatin ymmärtäminen, sen täytyy kattaa enemmän kuin tämä pelkkä makrotaloudellinen valvonta. Sitten Ferreran kysymys eurooppalaisesta rahastosta, jota käytettäisiin kriisinhallinnassa rahoitussektorilla. Minun mielestäni tätä ajatusta täytyy työstää, koska kuvitellaanpa tilanne, jossa viiden vuoden tai kahden tai kymmenen vuoden päästä jossakin vaiheessa tulevaisuudessa – kriisi, joka nyt ei ole täysin samanlainen, mutta joka muistuttaa sitä kriisiä, jonka olemme juuri kokeneet, tulee uudelleen eteen. Kukaan ei tiedä, näin saattaa hyvinkin tapahtua. Olisi hieman optimistista ajatella, että nyt me olemme sitten valmiita välttämään kaikki mahdolliset kriisit tulevaisuudessa. Minulla on sellainen tuntuma, että tulee olla hyvin hankalaa, tulee olemaan hyvin hankalaa kansallisille parlamenteille säästää rahaa pankkeihin. Ja kansalaiset kaduilla tietävät tämän. Kansalaiset sanovat, että no niin, näin hoidettiin kerran. Sanottiin, että kriisi on niin iso, että veronmaksajien rahaa pitää käyttää. Me suostuimme tähän kerran, mutta minä en ole lainkaan vakuutunut sen suhteen, että he suostuvat tähän toista kertaa. Aivan erityisesti kun tarkastellaan, miten pankkisektori tänä päivänä käyttäytyy jos mahdollisuus on olemassa tulevaisuudessa ja jos me olemme sitä mieltä, että on hankala kääntyä uudelleen veromaksajien puoleen, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy luoda jokin, joka mahdollistaa kriisin hallinnan. Ja kuten Mario sanoi, niin sääntely on hyödyllistä, mutta jos riski on edelleen olemassa, niin jonkinlaisia voimavaroja täytyy löytyä jostakin ja tavalla tai toisella niin ne täytyy saada rahoitusmarkkinoilta G20 on pyytänyt IMFltä huhtikuuksi kertomusta näistä eri tavoista, joilla tämä voitaisiin hoitaa. Esimerkiksi tämä rahansiirtovero, siitä on puhuttu. Me tarkastelemme kaikkia näitä eri vaihtoehtoja. Monet ihmiset puhuvat tästä, eivätkä kuitenkaan pidä samanlaisia päämääriä mielessään. Jos halutaan rahoittaa kehitystä velkarahalla, no eettisesti minulla ei ole mitään sitä vastaan, mutta tämä on hieman eri asia, kun puhutaan verosta, jonka tarkoituksena on auttaa rahoitussektori kriisistä ulos. Eli mitä me todellisuudessa tahdomme? Joko sanotaan, että tämä velkaosuus on suurempi ja osa käytetään tähän ja osa tuohon, mutta raha voidaan käyttää vain kerran. Tätä keskustelua täytyy käydä tulevina kuukausina. Meidän kertomuksenne on valmis eh, huhtikuussa ja me pyrimme sitten eh, tarkastelemaan eri ratkaisujen eh, hyviä ja huonoja puolia ja tulemme tekemään ehdotuksia. Dollari, renminbi, euro, on hyvin hankala tehdä ennusteita. Keynes on sanonut, että ennusteet ovat hankalia, aivan erityisesti kun puhutaan tulevaisuudesta. Eli ainoa asia, jonka voin sanoa, ja kuten olen jo aikaisemminkin sanonut, jotkut valuutat ovat aliarvostettuja, aivan erityisesti Aasiassa, aivan erityisesti Kiinan renminbi. Tämä tulee muuttumaan pikkuhiljaa mutta meidän pitää pitää mielessämme se, että no tietenkin on, tulee auttamaan, jos sanon, että jos äh, valuutta on aliarvostettu ja jos se olisi paremmin arvostettu, jos sen arvo olisi korkeammalla, niin silloin se saattaa törmätä niihin ongelmiin, joita meillä on. Mutta olisi väärin uskoa, että meidän ongelmamme ratkaistaisiin valuuttoja manipuloimalla. Meidän ei tule pistää päätä pensaaseen tällaisten ehdotusten edessä välttääksemme kotiläksyjen teon, mitä tulee esimerkiksi kilpailukykyyn, työmarkkinoiden parempaan toimintaan, tutkimustoimintaan ja niin edelleen. Valuutta on yksi asia, se on ihan totta, mutta se ei ole kuitenkaan se loppuratkaisu. Ja sitten viimeiseksi herra Bulmanille – Teidän kysymystänne voi tarkastella kahdella tavalla. Aivan oikeutetusti sanoitte, teemmekö me jotakin vai emme. Ja toisaalta, kuten sanoin jo aikaisemmin, me olemme nyt sellaisen kauden lopussa, jolloin me olemme koskaan tehneet näin paljon yhteistyötä. Eli kriisin aikana on saatu aikaan esimerkki siitä, miten politiikkaa voidaan yhdessä viedä eteenpäin. Tällaista ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. IMF on ollut elvytyspaketin ja no, Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että tämä oli outoa, koska IMF ei pidetty tällaisena laitoksena, joka pyytäisi julkista mukaan tuloa. No tämä on asia erikseen. Mutta tässä kuitenkin on nähty suurin julkinen väliintulo koskaan Eli yhtäältä kysymyksenne on oikein, eli jos tarkastamme rahoitusmarkkinoita, niin tulemmeko me toimimaan vai emme? Ja käsittelin tätä ensimmäisessä puheenvuorossani, mutta toisaalta ei tule olla liian pessimistisiä ei ole minkäänlaista maailmanlaajuista hallintoa. G20 ei ole mikään maailmanlaajuinen hallintoelin mutta koskaan aikaisemmin ei ole tapahtunut niin, että valtionpäämiehet ovat yhtä aikaa tehneet niin johdonmukaisia julkisiin varoihin liittyviä päätöksiä, jotta kuilun partaalla roikkuvat taloudet saatiin pelastettua jos me tarkastelemme viimeisen kahden vuoden tapahtumia, niin me olemme oppineet niistä sen, että markkinat ovat kunnossa, niitä täytyy säännellä enemmän, mutta kun tarve vaatii, niin julkiset laitokset ja kansakunnat todennäköisesti tekevät se, mitä tarvitaan, jotta ongelma ratkaistaan. Tämä on se optimistinen johtopäätös, jonka me voimme viime kaudelta vetää. Thank you very much. I think I'll get... Kiitoksia. Otamme vielä muutaman kysymyksen yhteen. Meillä pitää olla kuitenkin vielä 10 minuuttia vastauksille. Tämä ei ole mikään kritiikin aihe, mutta täällä on kuitenkin paljon kysymyksiä esitettävänä. Seuraavaksi Mario Baltesari Italiasta. Olkaa hyvä. Uh, um, um, and um, please don't make your intervention too long. Älkääkä puhuko liian pitkään. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Dragia, Strauskania, ei ainoastaan tästä alustuksesta, jotka olivat täynnä mielenkiintoisia kohtia, mutta siitä, että he jäivät tänne hiukan pidemmäksi toisin kuin muut puhujat tänä aamuna ja eilen. Minulla on vain kaksi yksinkertaista kysymystä. Ensinnäkin kansainvälinen rahoitusarkkitehtuuri ja sitten toinen kysymys liittyy Euroopan rooliin. Kaikki nämä ponnistelut luoda uudenlaista kansainvälistä rahoitusarkkitehtuuria ovat tarpeellisia, välttämättömiä, mutta tämä osoittaa, että yritykset, jotka ovat rakentamassa tätä uutta arkkitehtuuria, me emme tiedä, keitä ne ovat, emmekä tiedä kuka on tämän uuden rakennelman omistaja. Ja jos kriisi johtuu kolmesta syystä, joista ensimmäinen on tasapaino kansainvälisellä tasolla Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä lähinnä liiallinen kulutus, liiallinen vienti ovat ongelmia, ja sitten sääntely ja rahoituskupla, ja sitten kolmas asia liittyy hallinnoinnin puutteeseen. Eli kriisi johtuu näistä kolmesta syystä – ja ponnistelut luoda uutta kansainvälistä arkkitehtuuria. Sanoisin, että näillä toimilla ei pystytä vastaamaan seuraavaan kansainväliseen kriisiin, mikäli tällä välin emme todella tasapainota tilannetta ja uudista hallintoa. Me olemme luoneet jonkinlaisen Frankenstein-markkinat. Ja tässä ei viitata ainoastaan siihen, että markkinat ovat epäonnistuneet, vaan myöskin valtiot ovat epäonnistuneet. Tämä hirviörakennelma johtuu siitä, että globalisaatio on ollut palveluiden ja hyödykkeiden vaihtoa maailmankauppajärjestön kautta, mutta hinnat on saanneltu hyvin pitkälti Pekingin poliittisten päätösten pohjalta. Eli tässä on nyt pohjauduttu lähinnä dollarin ja Kiinan valuutan väliseen suhteeseen. Ja nyt tätä Frankensteinia pitää hallita, muuten se riistäytyy hallinnastamme. Ja tässä on pohja tälle tilanteelle. Eli toisaalta Kiina ja muut maat, kuten Intia ja muut Aasian maat, ovat päässeet mukaan maailmanlaajuiseen palveluiden kauppaan, mutta he itse määrittelevät hinnat. Ja kansainvälinen rahoitusarkkitehtuuri on nyt korvattava uudella hallintomuodolla. Ja meidän täytyy miettiä uutta Bretton Woods-järjestelmää, oli sitten hyvä tai paha. Ilman tällaista uutta arkkitehtuuria saattaa käydä niin, että uusi arkkitehtuuri voidaan luoda ja sitten tämän rakennelman omistaja on tämä uusi hallinto. No mikä sitten on Euroopan rooli? Euroopan rooli on tietysti keskeinen, mutta tässä vaiheessa hyvin rajallinen vielä. Vielä ei ole todellista eurooppalaista instituutiota tällä alalla, ja tämän päivän kokous osoittaa sen. Komissio nyt vähän vastaa kansallista hallitusta, ja eikä nyt ole kovin järkevää, että otetaan yhteyttä kansallisiin parlamentteihin. Ehkä jossain vaiheessa Euroopan parlamentti tulee tähän mukaan. Tällä tavalla meidän pitäisi saada aikaan eurooppalainen valvontainstituutio, mutta erityisesti meidän pitäisi saada aikaan Euroopan Yhdysvallat. No se on utopia tietysti, mutta se on myöskin hyvin kiireellistä tässä asiassa. Italian senaatti ja talousasioiden valiokunta ovat tutkimassa nimenomaan tätä eurooppalaista valvontaviranomaista. Ja tämä sitten toimitetaan Italian parlamenttiin ja hallitukseen. Ja tämä saattaa osoittautua mielenkiintoiseksi myöskin Euroopan tasolla. Ja viimeinen kuuleminen on sitten tapaaminen, jossa mukana on Barnier. Hän tekee johtopäätökset tehdystä työstä. Ja tässä tutkimuksessa on mukana yksi elementti, jota meidän tulisi nyt miettiä aika syvällisesti. Eli yhtäältä riskinä on se, että eurooppalaiset viranomaiset, jotka määr itse nimittävät itsensä ja jotka vastaavat vain itselleen, ja toisaalta politiikka, jota parlamentin ja komission tulisi noudattaa, sen pitäisi olla viitekohta näille viranomaisille. Ja pyrimme myöskin poliittisesti saamaan aikaan komitea, joka toimii valvontaviranomaisen kanssa yhteistyössä. Mielestäni valvontaviranomaisten tulee olla, olla täysin riippumattomia, kuten Draghi totesi. Heillä pitää olla valvontarooli, heillä on oikeus antaa varoituksia ja myöskin määrätä sanktioita. Ja nämä riippumattomat viranomaiset vastaavat kuitenkin parlamentille ja hallitukselle, eli siis Euroopan parlamentille. Tämähän on demokratiaa. No sitten viimeinen huolenaihe, puheenjohtaja. Totta kai tämä aikataulu Euroopan tasolla ja kansainvälisellä tasolla on luotava niin, että siinä otetaan huomioon poliittinen toiminta. Ja pahoin pelkään. että ajan mittaan nämä paineet kehittyvät paljon nopeammin, nopeammin kuin pystymme luomaan näitä instituutioita, joilla voimme torjua kriisejä. Euroopan elpyminen on nyt pikkuhiljaa toteutumassa – ja voitaisiin miettiä sitä, että viime kädessä me olemme nyt puuttumassa edellisen kriisin syihin. Eli meidän on todettava, että kriisin ja paineiden aikataulu on aikataulu, joka ei muutu kriisi kestää hyvin lyhyen ajan ja eurooppalaisten instituutien perustaminen kestää paljon kauemmin. Ja muutaman vuoden kuluttua meillä on sitten edessä jokin uusi kansainvälinen kriisi, mutta meillä ei välttämättä ole näitä välineitä ja instituutioita, joita tällaisessa tilanteessa tarvitaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia. En nyt voi antaa näin pitkiä puheenvuoroja, ja minulla on täällä nappi, josta voin katkaista mikrofonin, ja joudun ehkä kohta sitä käyttämään. Seuraavaksi Pascal Canvin. Missä sinä oletkaan? Ai siellä. Uudon takana. Yritän pyhyä nopeasti ollakseni oikeudenmukainen kollega kohtaan. Kysymys strauss kaanille ja yksi Dragille. Te puhuitte inflaatiosta, toivottavasta inflaatiotasosta tässä keskustelussa ja siihen tuli reaktio keskuspankilta. Eilen iltapäivällä keskuspankin edustaja oli täällä ja hän esitti argumentteja, jotka tunnette hyvin. Eli voisitteko hieman yksityiskohtaisemmin selittää visiotanne ja vastauksesta, jonka voisitte antaa keskuspankille ja sitten Dragille? Te ette sanonut mitään näistä veroparatiiseista. Te haluatte edistää integroitua kansainvälistä rahoitusmarkkinajärjestelmää, mutta sellaiseen ei päästä eikä sitä voida valvoa, jos on tällaisia porsaanreikiä järjestelmän sisällä OECDn puitteissa allekirjoitetut sopimukset eivät kentällä saa mitään muutoksia aikaan. Tämä käy selväksi, jos puhuu pankkien tai juridisten neuvonantajien kanssa, eli mitään muutoksia ei tule. Eli ehdotatteko te jotakin konkreettista, jotta tämä tilanne saadaan muutettua? Thank you. Um, next. Kiitoksia. Sitten Parinton Kouhen yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen ylähuoneen komitean puheenjohtaja, joka laatii raportteja periaatteessa komissiosta tulevista sääntelyehdotuksista. Olemme tehneet huomattavan paljon työtä tänä vuonna. Meillä on vielä johdannaisia koskevat alustavat ehdotukset maaliskuun loppuun mennessä käsiteltävänämme. Ja olen täysin samaa mieltä herra Dragin kanssa ennen kaikkea näistä CDS-johdannaisista. Olen hyvin iloinen voidessani kuulla, että konsultoidaan myös Yhdysvaltoja tässä. Jos jossakin näistä kuitenkin päädymme suosittamaan jotakin, niin voimmeko vahvistaa eurooppalaisen ratkaisun siihen, mitä on saatu aikaan globaalilla tasolla – siitä saattaa syntyä tuota vaarallista sääntelyn katvealueiden väärinkäyttöä. Jos eurooppalainen sääntely on liian tiukkaa. Minä puhun nyt sellaisen äh, maan edustajana, joka elää rahoituspalveluista, mutta myös maasta, äh, jossa tehdään, kuten direktiivit käskevät sen jälkeen, kun ne on saatu voimaan, kuten Mario Monti eilisiltana totesi. Eli on erittäin tärkeää saada tämä voimaan. Ja mikä tahansa menetys meille on todennäköisesti myös menetys Euroopalle taloudellisesti katsottuna. Joten e, minulla on ihan suora, ehkä aika hankalakin kysymys esitettävänä niin sekä herra Dragille että herra Strauss-Kahnille koska nämä globaalit ratkaisut saadaan aikaan niin, että meillä on jotakin, jonka voimme kaikki allekirjoittaa. Esimerkiksi johdannaisista. Pelkään, että ennen kaikkea tämä herra Barnierin näkemys antaa ymmärtää, että komission ehdotus johdannaisista ei ehkä yllä yhtä pitkälle kuin mihin globaalisti tähdätään. Onko teillä näkemystä siitä, koska globaali ratkaisu saadaan aikaiseksi niin, että voimme suhteuttaa eurooppalaiset ehdotukset siihen ja pohtia, mitä teemme? Um, the, uh, Seuraavaksi Anni Podimata. Thank you, Mrs. Uh, Kiitos, rouva puheenjohtaja, ja siirryn käyttämään äidinkieltäni kreikkaa, koska haluan puhua tarkasti. Haluaisin aivan ensimmäiseksi jatkaa siitä, mitä kollega Bulman sanoi ja miten Strauskan siihen vastaisi. Euroopassa ja maailmassa esitetään paljon kysymyksiä siitä, miten tämä elvytys on kestävä. Meillä on sellainen olo, että emme ole riittävästi analysoineet ja tarkastelleet tämän kansainvälisen kriisin syitä. Sehän lähti liikkeelle rahoitussektorilta Amerikasta ja sitten siitä kehittyi nopeasti taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi. Herra Strauss-Kahn puhuitte siitä, että ei tulisi olla pessimistinen eikä tulisi aliarvioida sitä koordinaatiota, jota kansainvälisellä tasolla on kriisinhallinnassa. Tietenkin fakta on edelleen se, että tämä koordinointi, se kuitenkin oli tällaista korvaavaa ja tässä Euroopan parlamentissa me esitämme kysymyksiä siitä, että nämä keskustelut, joita Atlantin molemmilla puolilla käydään tästä uudesta rahoitusmarkkinoiden arkkitehtuurista, jossa tavoitteena on saada parempaa valvontaa ja parempia äh, sääntelyitä, niin onko siinä pureuduttu tämän kriisin äh, syihin? ja päädytäänkö siinä niihin ratkaisuihin, joilla me voimme sitten välttää tällaisen kriisin toistuminen tulevaisuudessa. Te sanoitte, että tarvitaan todellakin parempaa markkinoiden sääntelyä onko tässä kysymys siitä että tarvitaan parempaa sääntelyä vai tarvittaisiinko toisenlaista tasapainoa olisiko tämä se mikä kriisin kautta tulisi markkinoiden avulla ja politiikan avulla hoitaa? Financial Timesissa oli pari päivää sitten artikkeli, jonka otsikkona oli Miksi markkinoiden täytyy alistua politiikalle? Parlamentissa meillä on sellainen olo, että se mitä tässä maailmanlaajuisen rahoitusmarkkinoiden arkkitehtuurin uudistuksessa pyydetään, se ei ole riittävän kunnianhimoista, jotta tällaisilta kriiseiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa. Haluaisin teidän kommenttinne tästä. Ja sitten toinen nopea kysymys Draakille ja Barnierkin puhui tästä ja esittäisin kysymyksen, koska meillä on tällaisia ristiriitaisia tietoja tuottajamarkkinoilla markkinat ja sitten on johdannaiset. Johdannaista on paljon puhuttu. Onko teillä sellainen olo, että johdannaismarkkinoilla oli vaikutusta Kreikan tilanteeseen? ja minkä tyyppisiä uudistuksia tarvittaisiin eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla, mitä tulee tämän tyyppisiin sijoitustuotteisiin. Ja tietenkin tässä täytyy pitää mielessä se, miten ne liittyvät kansallisiin arvopapereihin. Ja kyllä, rouva puheenjohtaja, päätän puheenvuoroni herra Strauss-Kahn. Meillä ei usein ole iloa keskustella kanssanne ja haluaisinkin esittää teille kysymyksen. Te tiedätte, tiedätte, että käydään suurta keskustelua siitä, että perustettaisiin jonkinlainen eurooppalainen valuuttarahasto. Tämä varmaan kiinnostaa kaikkia kollegoja. Haluaisin teidän reaktionne tähän ehdotukseen ja oletteko sitä mieltä, että tarvittaisiin tämän tyyppisen järjestön perustamista? jossa euroalueen maat, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa, voisivat käyttää? Ja oletteko sitä mieltä, että tällä on päällekkäisyyttä tämän tyyppisen elimen ja sitten IMFn välillä? Ja kolmanneksi vielä, niin olen viemässä puheenvuoroni päätökseen. 20 sekuntia vielä, kiitos. Siis kyllä tämä nyt tuli selväksi. Teillä on kysymys tästä rahastosta. Pyydän anteeksi, ei, ei, ei, ei. Olen nyt pahoillani, mutta ei, siis ymmärrän, ymmärrän kyllä, mutta te olette nyt tämän parlamentin jäsenet ja ymmärrätte, että meillä on nyt aika ongelmia ja tällä kansallisten parlamentin jäsenet he eivät ole niin tottuneita tähän. Mutta kyllä me ymmärsimme nyt tämän viestin tästä valuuttarahastosta. Anteeksi, me pitää ottaa tiukka, mutta täällä on vielä paljon, paljon muita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Sitten seuraava puhuja, Monika Green Ruotsista. Suuret kiitokset. Kiitokset puheenvuorosta. Meillä Ruotsissa on toistaiseksi selvitty aika hyvin tästä talouskriisistä, vaikkakin meillä on aivan liian korkea työttömyys. Me olemme siis selvinneet suhteellisen hyvin. Ensin meillä oli aika lailla hyvä järjestys taloudessa ja meillä oli myös hyvät valvontaviranomaiset, meillä oli julkistalouden ylijäämää me olemme oppineet myös omasta 90-luvun kriisistämme, vaikka se olikin melko kova, mutta varsin opettavainen. On kuitenkin vielä eräs tekijä, nimittäin se, että jo varhaisessa vaiheessa onnistuimme saamaan naiset mukaan työelämään. Kaikki työskentelivät ja tasa-arvon parissa työskentely voikin olla edellytys kriisistä selviämiselle. Kun pohditaan, kuinka me selviydymme tästä kriisistä, kuinka voimme rakentaa EUn 2020-strategiaa, on rakennettava kolmelle eri jalalle. Ensinnäkin taloustasapainoon, talous siis markkinat, jotka ovat järjestyksessä, niihin liittyy valvonta ja vakaus niin, että voidaan selvitä mahdollisesta uudesta tulevasta kriisistä. Toisekseen tarvitaan enemmän työtä. Täystyöllisyyden on oltava edelleen tavoitteena ja tämä koskee sekä miehiä että naisia. Tarvitaan turvalliset, laadukkaat työpaikat. On huolehdittava siitä, että meillä ei ole mikään alaspäin ajava palkkakierre, vaan meidän on panostettava laadukkaisiin työpaikkoihin huippuun. Ja yhteisillä työmarkkinoilla tämä on tietysti tärkeää. Me emme koskaan saa syrjiä palkansaajia. Aina on oltava niin, että palkansaajat saavat saman palkan samasta työstä. Ja sitten kolmas ulottuvuus, jonka haluan nostaa esille, on sosiaalinen ulottuvuus. Se on vähintään yhtä tärkeä tässä taloustyössämme, koska turvassa olevat ihmiset uskaltavat. Tarvitsemme lasten hoitojärjestelmän, tasa-arvon, turvallisen järjestelmän, ne ovat kaikki tärkeitä tekijöitä, jotta voimme päästä tästä kriisistä. Ja sen minä halusin sanoa ruotsalaisena sosiaalidemokraattina. Kiitoksia. Kiitoksia Philip Lambert. Two questions. Kiitoksia. Kaksi kysymystä, yksi kummallekin puhujalle. Ensin Strauss-Kahnille. Kun puhutaan makrotaloudellisista epätasapainoista, usein puhutaan vaihtotaseen alijäämästä tai budjetin alijäämästä. Entä sitten tulojen epätasapaino, joita on nähty erityisesti kypsissä talouksissa, kuten Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa? Näettekö te, että tämä kasvavat tuloerot erityisesti töissä kävien köyhien määrän kasvaminen on yksi tekijöitä tässä kriisissä, vai onko se vain yksi epämiellyttävä seuraus tästä kriisistä? Me olemme ensimmäisellä kannalla, mutta haluaisimme kuitenkin kuulla, mitä mieltä te olette tästä. Ja sitten kysymys Dragille. En ole taloustieteilijöiden insinööri ja yksinkertainen ihminen, ja jos käyn jonkun kanssa, voin ottaa vakuutuksen, vakuutuksen antajalta, mikäli tämä kumppani ei hoidakaan omaa puoltaan. Eli mihin tarvitaan sitten tämä CDS, e jos niitä ei tarvita, niin miksi ne sallitaan? Ehkä on liian yksinkertainen, mutta ehkä te voitte selittää tämän. Kiitos. I'm going to keep going with... Kiitoksia. Jatkamme kysymyksillä. Seuraavaksi. Sismöves Alankomaista. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin hiukan puuttua noihin kysymyksiin, joita juuri otettiin eurooppalaisesta liikehdistä, jotta muodostettaisiin jonkinlainen IMFn sijainen. Täällä juuri äsken otettiin siihen kantaa herra Strauss-Kahnilta haluaisin vähän lisäselvennystä kun Euroopassa politiikassa pohditaan tällaista omaa rahastoa ja siinä on mukana IMFn tietoja, taitoja, tuntijat. Eikö teidänkin mielestänne tässä ole kyse siitä, että näin IMF oikeastaan olisi sopivampi toimijana ja Euroopassakin sen tulisi sellaisena pysyä, jotta nämä rahoitus- kysymykset voidaan heikkojen toimijoiden kohdalla ratkaista. Ja teidän johdannossanne te puhuitte siitä, miten tärkeää on tehdä politiikkaa ja miten tärkeää on osoittaa johtajuutta tällaisten kysymysten ratkaisemisessa. En halua teiltä poliittista arviota, vaan asiantuntija-arvion siitä, kuinka te itse näette IMFn ja sen laadun. Onko näitä arvioitu kokonaisuutena ja miten lopputulokseen on päädytty? Vai oletteko te sitä mieltä, kuten äh, itse asian näen, että on olemassa myös riskejä? Tällaisen rinnakkaisen järjestelmän tarkoitus voi ehkä olla ihan hyvä, mutta viime kädessä riskit voivatkin osoittautua äh, huomattavasti kriittisemmiksi kuin mitä tarkoituksen on määrä tuoda etua. Toinen kysymys. Tällä hetkellä pohditaan myös koko rahoitusalan tulevaisuutta ja millä tavoin pankkien kysymys voidaan ratkaista. Monet pankit ovat mittakaavaltaan liian isoja mennäkseen nurin, mutta myös liian isoja autettavaksi. Ja suuntauksena tuntuu olla olevan, että että pankkien annetaan olla ja toimitaan, kuten Obamankin puolella, että odotetaan kuinka pankit siirtyvät ja ehkä palaavat jossain vaiheessa. Minä uskon, että että pankkien pitäisi olla jonkinlaisessa suhteessa myös siihen, missä pankki toimii. Eli alankomaalainen suuri pankki on vielä Saksassa pieni pankki. Ovatko puhujat samaa mieltä siitä visiosta, että tällainen ajattelu voi olla haitallista markkinoiden toiminnan kannalta – ja Euroopan markkinoiden kannalta juuri siksi, että pienemmissä maissa on kuitenkin pienemmät pankit ja eikö tässä visiossa ole oikeastaan enemmän äh, kyse siitä, että kilpailukyky heikkenee suhteessa siihen, mitä on haluttu tavoitella. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Robert Goebbels. Kiitoksia puheenjohtaja. Dominik Straskaan kiinnitti huomiomme siihen, että samat säännöt Atlantin kummallakin puolella eivät vaikuta samalla tavalla. Esimerkiksi teollisuus Yhdysvalloissa tämän teollisuuden merkitys on paljon pienempi. Ja haluaisin nyt kuulla Dragilta ja Strauss-Kahnilta, mitä mieltä he ovat Baselin uudistuksesta. Ja onko meillä nyt syytä olla optimistisia? Tietääkseni Basel 2, sitä ei vielä ole toteutettu Yhdysvalloissa, ja nyt puhutaan Basel 3. Ja puhutaan ainoastaan velvoitteista eurooppalaisten pankkien osalta, ja mahdollisista kilpailun vääristymisistä. Näistähän Straskaankin jo puhui. No sitten Barnielille viimeinen huomio, ikä kyllä hän jo lähti. Hän puhui täällä vihreämmän, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman kasvun puolesta. No, nyt on tietysti ajan henkeä puhua vihreämmästä kasvusta, mutta kaksi miljoonaa vihreää työpaikkaa vuoteen 2020 mielessä, mutta Euroopassa on 23 miljoonaa työtöntä. Eli meidän täytyy myöskin investoida perinteisiin teollisuuden aloihin työpaikkojen säilyttämiseksi. Ja henkilökohtaisesti olisi tyytyisin kyllä pelkästään suurempaan kasvuun, oli sitten vihreää tai ei. Ja oikeudenmukaisempi kasvu, no sille nyt emme mahda mitään oikeudenmukaisempi, tasa-arvoisempi kasvu ei ole ongelma, vaan se, miten kasvun hedelmät sitten jaetaan. Uh, thank you very much. I... Kiitoksia. Taidamme nyt kuulla muutaman vastauksen ja sanoisin, että täällä on vielä kahdeksan nimeä puhujalistalla, joten koettakaa puhua mahdollisimman lyhyesti, jotta ehdimme vielä pitää tämän viimeisen kyselykierroksen. Draghi, sitten vastaatte jälleen ensin selvä. Olkaa hyvä. Madam Chair. Rouva puheenjohtaja, ei voi saada molempia, siis paljon kysymyksiä ja sitten vain lyhyen aikaa vastata niihin. Se ei oikein käy. Itse asiassa joudun nyt pyytämään teiltä vähän tässä anteeksi, mutta ehkä voin vastata ensimmäisen kysymyksen ensimmäiseen osaan. Mikä on tämän rahoitusalan arkkitehtuurin eh, muodoksi tulossa tästä kaikesta. Jotkut sanoivat jo ihan aluksi, että tämä työjako, johon olemme päässeet Dominikin kanssa, on periaatteessa sellainen, että FSB eh, laatii säännöt, IMF valvoo, kansalliset viranomaiset ja lainsäätäjät panevat säännöt täytäntöön. Tämä on siis yksi osa kokonaisarkkitehtuuria. Toinen osa arkkitehtuuria koskee niin sanottuja kansainvälisiä standardointilaitoksia, Basel-komitea, pankkijärjestelmä, Basel-komitean vastinetta vakuutuspuolella, sitten markkinavalvontaa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, komission bankier Ranskassa, ne kaikki ovat saaneet oman ryhmänsä ioskon aikaiseksi. Sitten on EASB myös tilintarkastuksen puolella. Ja on sanottu, että hyvä juttu, mutta kaikkia näitä tahoja pitäisi jollakin tavalla FSBn taholta koordinoida. Ja itse asiassa tämä on osoittautunut hyödylliseksi päätökseksi, koska se on aika tavalla vauhdittanut asialistamme ajamista viimeisten puolentoista vuoden aikana. Uskon, että tämä on se tämänhetkinen arkkitehtuuri ja sellaiseksi se tästä rakentuneen en nyt sano enempää tästä rahoitusmarkkinoiden osuudesta pankkipuolesta. Dominic varmasti puhuu enemmän tuosta kansainvälisen äh, rahoitusjärjestelmän arkkitehtuurista. Sitten toinen kysymys, joka koski sitä, mitä tehdään sellaisten äh, oikeusjärjestysten kanssa, jotka eivät ole yhteistyöhön halukkaita. On tehty aika paljon työtä jo FSBn säännöistä alkaen. FSBn jäsenet sitoutuvat johtamaan esimerkin valossa, eli noudattamaan kansainvälisiä standardeja ja tekemään parhaansa niin, että niiden alaiset toimivat yhteistyöhaluttomien kanssa kansainvälisten standardien mukaisesti. Aiemmin tässä kuussa olemme käynnistäneet aloitteen, jotta saamme kaikki oikeusjärjestykset noudattamaan sääntöjä. Meillä on name ja shame järjestelmä, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että ne pysyvät mukana ja tarkoituksena on nimenomaan noudattaa kansainvälisiä yhteistyö- ja tiedotusstandardeja säätelyn ja valvonnan alalla. Eli niiden oikeusjärjestysten osalta, joista ei ole todisteita yhteistyöstä tiedonvaihdossa, kutsutaan – mukaan vuoropuheluun niin, että voimme arvioida, missä määrin sääntöjä on noudatettu ja voidaan hahmotella muotoja parantaa toimintaa. Tämä on alue, jolla me työskentelemme tietyssä mielessä yhdessä IMFn ja Maailmanpankin kanssa. Me tarvitsemme tietysti eh, sen, mitä voimme niiltä saada. Ne eivät voi mennä omien, omia sääntöjänsä pidemmälle. Sitten kiitoksia teidän kannanotostanne ja lausunnostanne. Kuten totesitte, olemme asiasta aivan samaa mieltä. Voin vastata teidän kysymyksenne siitä, koska, että lokakuuhun mennessä FSB tekee ehdotuksensa siitä, mitä standardeja vastapuolen, esimerkiksi CCBn, pitäisi saada ajettua ja toisekseen, mitä johdannaistuotteita voidaan ja tulisi standardoida, jotta ne olisivat äh, pakollisen keskitetyn selvitystoiminnan alaisia. Äh, sanoisin, että eräs ei merkityksetön Euroopan keskustelujen kannalta on se, minkä tyyppisiä kaupallisia loppukäyttäjiä voidaan vapauttaa näiden vaatimusten piiristä meidän pitänee päästä tästäkin yhteisymmärrykseen. Tästä pääsen nyt esittämään erään yleisen huomion. Kun me etenemme todellista täytäntöönpanoa kohti, mitä ikinä päätämmekin, mistä ikinä sovimmekin eh, pankkipuolella, muualla, kyseessähän on iso alue, paljon työtä. Kun me etenemme, tulee olemaan sellaisia seikkoja, joista emme saa aikaan yhteisymmärrystä tai sen yhteisymmärryksen aikaansaaminen on vaikea. Ja FSB vetoaa jatkuvasti sen puolesta, että meidän pitäisi antaa anteeksi, pyrkiä viime kädessä kokonaiskompromissiin eri asioista, ja tämä itse asiassa on yksi niistä en haluaisi, että tästä tulee mikään kompastuskivi pyrittäessä OTC-johdannaisten eh, maailmanlaajuiseen järjestelyyn, eli tuon eh, mitkä loppukäyttäjät saavat vapautuksen. Sitten kysymys luottoriskijohdannaisista CDS-stä ja IMFstä pitää pyytää anteeksi, koska jouduin poistumaan tässä välillä hetkeksi, joten ehkä vastaukseni tähän ei ole aivan täydellinen. Kuuluiko kysymys, että miltä osin CDS on vaikuttanut Kreikan kriisiin? Kysymys oli, vaikeuttiko, huononsiko CDS tätä alijäämäkriisiä? No selvä. Olen pahoillani tästä kohdasta, kuten myös Euroopan valvontarahastosta. Tarvitsen enemmän aikaa vastatakseni, koska kysymys on merkittävä. Anteeksi. Niin, oli toinenkin kysymys samasta aiheesta. Selvä. No niin, minä vastaan nyt molempiin kysymyksiin. Ehkä voin aloittaa tästä seuraavasta premissistä. Keskitytäänpä tässä kriisissä pitäen kontekstina sen, mitä olemme yhdessä saaneet aikaa 15-20 vuoden aikana. Olemme luoneet Maastrichtin sopimuksen, me olemme luoneet vakaus- ja kasvusopimuksen. Dominique Strauss-Kahn oli Ranskan valtiovarainministeri, kun se saatiin aikaan ja euron luomisen myötä me olemme antaneet alueelle vakauden. Me tiedämme, meillä on ollut matala inflaatio, matalat rahoituskustannukset ja kaikkein tärkeimpänä olemme olleet hyvin suojattuja maailman finanssiturbulenssilta aikoina, joista emme muuten tiedä, mitä olisi tapahtunut. Me tiedämme, että kaikki, mitä me ajattelemme, sanomme ja päätämme riskeistä ja muistakin, pitää jollakin lailla Ah, ottaa harkittavaksi hintavakauden ja yleisen rahoitustalousvakauden kannalta huomioon. Olemme saavuttaneet sen ja maksaneet siitä melkoisen hinnan. Ja nyt kun olen todennut tämän, mikä Kreikan kriisi on? Se on valtiovarainhoidollinen kriisi. Miten siihen suhtaudutaan? Vieressä on mestari vastaamaan siihen, mutta elementit ja pilarit, joilla valtiovarainhoidolliseen kriisiin vastataan, ovat yksi varhaisen vaiheen alkupään painotukset, sitoumukset. Miksi täytyy olla tällaista alkuvaiheen painottamista, koska siitä etu syntyy. Markkinat reagoivat välittömästi, jos sitoumuksiin lähdetään alkupainotteisesti, siis välittömästi. Niiden pitää olla rakenteellisia. Mitä enemmän yksittäisiksi toimiksi ne jäävät, sitä vähemmän markkinat ne hyväksyvät. Sanovat ei, ei, ei, ei kelpa. Kolmannekseen tarvitaan tiukkaa valvontaa ja neljännekseen tarvitaan myös nopeaa täytäntöönpanoa. Ja tämä mielestäni on tässä vaiheessa käynyt ilmi Kreikan suunnitelmasta ja komission ja EKPn ja IMFn yhteistyöllä on todettu, että nämä seikat ovat voimassa. Nyt on kyse täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano on todennäköisesti vielä tärkeämpää kuin tuo suunnitteluvaihe. Jos me teemme näin, suhtaudun luottavaisesti siihen, että markkinat toimivat. Markkinat lainaavat tarvittavat määrät ehkä voin nyt ihan minuutiksi vain palata teidän avullanne henkilökohtaisiin kokemuksiin. 91 Italiassa oli vastaava valtiovarainhoidollinen kriisi. Meillä oli yli 11 prosentin budjetivaje, meillä oli sadan, yli sadankin velka suhteessa BKT, meillä oli noin 10 prosentin inflaatio ja koko sosiaalinen yhteenkuuluvuus kärsi viimeisistä terrorismin jäänteistä, joten tilanne ei oikeastaan voinut olla paljon pahempi. Me saimme aikaiseksi valtiovarainhoidollisen parannusohjelman. Me lähdimme rahoittamaan sadoilla, no kymmenillä miljardeilla euroilla vuoden ajan joka kuukausi, eikä meillä ollut mitään muuta kuin julkinen tuki. Eli jos kysytte minulta, väittäisin, että kuka tahansa pystyy tähän luomatta mitään erityisiä instituutioita mutta on kuitenkin eräs perustavanlaatuinen ero tässä meidän kokemuksessamme. Tänä päivänä markkinat ovat Lehmanin jälkeisenä ajanjaksona paljon herkempiä. Me olemme paljon herkempiä systeemisille riskeille ja hallitukset eivät pelkästään halua tuijottaa yhtä asiaa, joten meillä voi olla kyllä väliaikaisia likviditeetin saantitarpeita. Mutta miten tätä pitäisi sitten tarkastella? IMF esimerkiksi, jonkinlaisena hätälikviditeettifasiliteettina. Amerikkalaiset sanoisivat, että kakun kuorrutuksena, mutta kakku pitää ensin olla, kakku pitää olla rakennettu. Tuo valtiovarainhoidollinen tervehdyttäminen pitää ensin saada aikaan. Se on siis lyhyellä aikavälillä ja tähän nyt päätän tästä asiasta, koska tähän nyt meni aikaa jo, mutta tämä nyt ei kuitenkaan kaikki vielä riitä, koska Meillä on edelleenkin maita, joissa on korkea velka ja matala kasvu, ja se ei ole hyvä, koska viime kädessä niiden on löydettävä taloudelliset voimavarat maksaa velkansa, niiden on siis kasvettava enemmän. Mutta lopetan tähän, ja jos tästä on kysymyksiä, vastaan sitten erikseen, mitä asian suhteen pitää tehdä. Sitten seuraava kysymys. Se koskee CDS-iä, luottoriskijohdannaisia. Olette ihan oikeassa. Alun perin No ei CDS niinkään ehkä joskus 90-luvun puolivälissä jälkipuolella ja oli olemassa myös luottovakuutuksia. Miksi luottoriskijohdannaisbisnes kasvoi ja miksi taattiin nämä samat vakuudet? Tähän on monia eri syitä, mutta yksi niistä on se, että jos eh, pankki haluaa suojautua eri luottojen puulia kohtaan. Yleensä käännytään ei niinkään vakuutusyhtiön puoleen, vaan eh, toisen tyyppisten ratkaisujen puoleen. Se johtuu vakuutusyhtiön rakenteista yhtäältä, toisaalta siitä, että halutaan kasvaa. Tämä kaikki on lähtenyt kasvamaan täysin sääntelemättömällä tavalla, ja me olemme voineet nähdä sen siitä, että sillä välin kun vakuutusyhtiöillä on insolvenssimääräyksensä, niillä on oltava pääomaa, on olemassa vakuutuspolitiikka, olemme voineet havaita, että sellaiset vakuutusyritykset kuin AIG ovat voineet antaa miljardien edestä vastikkeettomia luottoriskijohdannaisia, eli markkinat ovat kasvaneet sääntelemättömällä tavalla. Olen osittain vastannut tähän jo, mutta tämä on äärimmäisen monimutkainen kysymys ja olisi äärimmäisen hankalaa lähteä laatimaan nämä luottoriskijohdannaissopimukset sellaisiksi, että jätettäisiin ulkopuolelle tietyt vakuutukset. Se olisi ehkä mahdollista, mutta hyvin hankalaa. Ensimmäinen askel olisi se, mitä me olemme tekemässä, eli hoitaa CDS-kauppa keskitetysti. Jos niin tehtäisiin, meillä olisi enemmän avoimuutta, enemmän ymmärrystä nähdä, mikä on tämän takana. Me tietäisimme tarkalleen, mikä on se alaston CDS, naked CDS ja mikä on sen ympärillä. Ja me tiedämme tai tietäisimme, mikä on tärkeää, kuinka tätä vastinetta hoidetaan ja missä se oikein on. Niin, minulla on vielä kaksi kysymystä, mutta Dominik, hoida sinä. No ehkä Strauskaan voi sitten vastata niihin, joihin te ette vielä vastanneet. Well, uh, on some points, uh... No joissain, joihinkin asioihin Mario ei puuttunut. Ensinnäkin tämä uusi Bretton Woods. No se on aina tietysti hyvin houkutteleva idea, että pitäisi rakentaa jotain uutta. Ja Bretton Woods tietysti on 65-vuotias Eli olisi aika yllättävää, mikäli mikään ei muutu. No, sitten poliittinen ympäristö sodan jälkeen mahdollisti sen, että pidettiin Bretton Woods-konferenssi kesti kaksi kuukautta ennen kuin saatiin aikaan sopimus. Enkä nyt ole ihan varma, että tänä päivänä olisi mahdollista rakentaa jotain tämän tyyppistä uudelleen, nyt on 185 jäsenvaltiota kansainvälisessä valuuttarahastossa, mikä vaikeuttaa tätä tilannetta verrattuna tilanteeseen 65 vuotta sitten. No miksei? Mutta en nyt tiedä, onko tämä ilmapiiri, jos katsotaan vaikka Kööpenhaminaa, on se, että näin suuren maan määrän joukosta, joukossa saataisiin aikaan sopimus. Ja IMFn sisällä on nyt päätetty uudelleen tarkastella mandaattia ja katsoa, millä tavalla voisimme toimia tehokkaasti. Meidän pitää auttaa jäseniämme, mutta meidän ei kuitenkaan pidä laatia uutta sopimusta, koska pelkään pahoin, että siihen menisi aikaa. Jos nyt panen toisen hatun päähäni ja olen nyt Euroopan kansalainen, niin en tiedä, onko se myöskään ihan jäsenvaltioiden etujen mukaista pyytää uutta sopimusta, koska sitten edustuksellisuuskysymys maiden osalta tässä rakennuksessa on sitten vaakalaudalla. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, en nyt puhu tästä pitkään, mutta en nyt tiedä, onko tämä myöskään unionin etujen mukaista. Enkä nyt puhu tästä sen enempää. Sitten toinen kohta. No vastaan nyt tähän ranskaksi esitettyyn kysymykseen myös ranskaksi. Eli kysymys liittyy asiakirjaan, jonka Olivier Blanchard, rahaston pääekonomisti, julkisti muutama viikko sitten. Ja siinä puhuttiin siitä, mitä on opittu kriisistä. Kyseessä on tutkimuspaperi. Se on hyvin perustavanlaatuinen ja, siinä on mietitty sitä, mitä ajateltiin ennen kriisiä, kriisin aikana ja mitä pitäisi miettiä nyt. Ja siellä on kymmenisen asiaa, joita pitäisi tarkastella. Ja yksi liittyy inflaatiotasoon, inflaatiotavoitteisiin. Tämä tutkimusasiakirja ansaitsee paljon enemmän kuin että tämän yhden asian, eli tämän inflaatiotason tarkastelun, mutta koska siitä nyt on puhuttu, niin vastaan tähän kysymykseen. Uusi valuuttarahasto olisi uusi valuuttarahasto, mutta se olisi kuitenkin valuuttarahasto. Eli mitä tulee inflaation, meidän kantamme ei ole muuttunut. Meidän tulee aina mahdollisimman pitkälti torjua inflaatiopaineita, koska ne eivät koskaan tuo mukanaan mitään hyvää. No nyt sitten täytyy miettiä, millä tasolla meidän pitää toimia. Ja meidän kannattaa nyt miettiä rahapolitiikkaa. Meidän pitää oppia tästä kriisistä. Tämä on akateeminen, avoin kysymys. En nyt tiedä täsmälleen, mitä Jürgen Stark sanoi eilen, voi vain arvuutella. Mutta se on hänen roolinsa. Keskuspankit ovat olemassa sitä varten. Jos ne eivät ole ensimmäisenä torjumassa inflaatiota, niin sitten keskuspankilla ei ole mitään virkaa. Eli on hyvä, että keskuspankit ovat tällä, tällä kannalla. Ja tutkimuksessa ja akateemisessa maailmassa myöskin tulisi miettiä näitä kysymyksiä. Mutta rahaston kanta ei ole muuttunut, kun ajatellaan erityisesti inflaation torjuntaa. Sitten parempi tasapaino. Niin, no vaihdan taas englanniksi. Niin, parempi tasapaino. Eli mitä tulee markkinataloudesta, no näistä asioista voidaan keskustella vuosi tai vuosikymmeniä, eikä se siihen pääty. Mutta siitä huolimatta nyt täytyy miettiä, mitä tänään on tehty ja miten paremmin voitaisiin säännellä rahoitusmaailmaa, ovatko nämä tavoitteet riittävän kunnianhimoisia. Täytyy miettiä myöskin, mikä on valtatasapaino. Ja kun ajatellaan politiikkaa, sitten täytyy myöskin ottaa huomioon nämä voimasuhteet. Eli nyt täytyy olla mahdollisimman kunnianhimoisia ja ottaa huomioon tämä voimatasapaino eri toimijoiden välillä. Ja me kaikki olemme tehneet tätä aikaisemminkin Eli meidän täytyy saada aikaan uusi järjestelmä, joka olisi parempi kuin tämänhetkinen järjestelmä. Mutta miten nyt tästä tilanteesta siirrytään uuteen järjestelmään? Sitä täytyy tietysti hoitaa nämä ongelmat, jotka liittyvät politiikkaan ja voimasuhteisiin. Eli ei voida sanoa, että nyt ollaan rakentamassa järjestelmää, jolla voidaan välttää kaikki kriisit. Sehän on täysin naurettavaa. Mehän aina katsomme myöskin menneisyyteen, koska me aina käsittelemme edellisen kriisin seuraamuksia. Ja seuraava kriisi tulee taas olemaan erilainen. Eli on mahdotonta sanoa, että nyt rakennamme jotain, jolla voimme välttää kaikki kriisit. Mutta voimme tehdä ja meidän täytyy toimia niin, että me nyt ratkomme ongelmia ja varmistamme sen, että samanlaista kriisiä ei enää tule uudestaan. Tätähän nyt tehdään. No tämä nyt toimii hyvin ja poliittinen yksimielisyys tästä on olemassa, vaikkakin aamulla totesin, että se oli varmaan silloin parempaa kuin olimme pahimmassa kohdassa kriisiä. Minä kaikki olimme G20-tapaamisessa ja ei ole mikään salaisuus, että valtioiden päämiehet olivat peloissaan. Ja on helpompi toimia peloissaan olevien ihmisten kanssa kuin muiden. No nyt he ovat hiukan vähemmän peloissaan, ja tilanne on nyt hiukan hankalampi. Mutta tätä pontta on edelleen olemassa, enkä nyt tiedä, millainen voimatasapaino tulee olemaan kahden vuoden kuluttua. Ehkä kaikkien pitää palata kotiin, eikä ketään enää kiinnosta, minkälainen kansainvälinen sääntely. Eh- ehkä tulee käymään, niin en tiedä. Mutta tällä hetkellä vielä tätä ideaa kannatetaan, ja uskon, että kunnianhimo monien asioiden suhteen – ovat vielä aika korkealla tasolla. No sitten luottoriskijohdannaisista minulla ei ole enää sen enempää sanottavaa kuin mitä Mario sanoi, paitsi ehkä yksi asia. Erittäin suuret markkinat, eli yritysjohdannaisten markkinat, ovat valtavat. Eli on vähän vaikea tietää, mitä on tapahtunut ja kestää aikaa, kun analysoidaan näitä asioita. mutta nämä yksityiset johdannaiset eivät ole niin merkittäviä, kun puhutaan yleisesti johdannaisia, ja mietimme silloin lähinnä näitä yritysjohdannaisia. Eli tämä ehkä kannattaa pitää mielessä. Sitten tämä eurooppalainen valuuttarahasto. No, voisin kommentoida tätä, jos tietäisin, mistä on kyse. Ja olen kuullut erilaisia versioita eri tahoilta, ja kaikki kuulostavat ihan järkeviltä mutta ne ovat erilaisia. Eli tämä nyt vähän riippuu. Jos joku nyt puhuu siitä ajatuksesta, että Euroopan unionissa pitäisi olla valuuttarahasto, alueellinen, jolla voidaan auttaa maita, kuten Unkaria tai Latviaa tai Romaniaa, joita kansainvälinen valuuttarahasto on auttanut komission kanssa, mutta että unionin apu pitäisi hoitaa pikemminkin valuuttarahaston komission kautta. No, mikä, mitä siinä, mutta ei se mitenkään liity Kreikkaan. No sitten, jos puhutaan jostain, joka pitäisi toimia euroalueella, sitten täytyy miettiä sitä, mitä Mario totesi. Eli Kreikan kohdalta kysymys ei ole tämä, vaan Kreikan ongelma on valtiovarainhallinnollinen ongelma ja pitää nyt tehdä ero se, mitä tehdään valtion varainhallinnossa. Silloin voi olla luova mielikuvitus, kun mietitään näitä eri instituutioita. Ei se tarkoita sitä, etteikö tämä instituutio olisi hyödyllinen. tähän voidaan keskustella. Se, että e- on omia resursseja euroalueella, joilla voidaan auttaa tiettyjä maita, no miksei. Meidän täytyy vähän miettiä sitten kuule uudelleen sopimuksia, ja se ei nyt ei ihan toteudu yhdessä yössä. Ja tämä sitten vie ehkä huomiota vähän tästä oikeasta ongelmasta, joka nyt unionissa on. Ja tietysti voidaan puhua tästä, mutta täytyy ensin määritellä, mistä puhutaan ja ymmärtää, että siihen menee hyvin paljon aikaa. Ja sitten Kreikan ongelma on kuitenkin nyt välitön ongelma. Meillä ei ole mitään ongelmaa siinä, että tehdään yhteistyötä alueellisten instituutioiden kanssa – ja uskon vakaasti, että me tarvitsemme monenkeskeistä instituutiota, joka kattaa koko alan, mutta voimme tehdä yhteistyötä myöskin alueellisten valuuttarahastojen kanssa, mikäli sellaisia alkaa syntyä. Samoin kuin budjettivarojen kanssa toimitaan, kun niitä tulee komissiosta, kun teemme yhteistyötä Latvian tai muiden maiden kanssa. Sitten tuloerot. Niin, jos voitte tehdä ranskaksi, niin olisi kiva. No, tehdään sitten niin. No, tämä on vähän hankala. Eli mitkä nyt ovat kriisin perussyyt? Nämä välittömät syyt liittyvät näihin puutteisiin amerikkalaisilla kiinteistömarkkinoilla ja niin edelleen. Tämähän on kaikkien tiedossa. Mutta nyt sitten voidaan miettiä, miksi amerikkalaiset kotitaloudet ovat niin pahasti velkaantuneita – ja sitten voidaan miettiä, että yksi tämän valtavan velkaantumisen syy amerikkalaisissa kotitalouksissa liittyy näihin tuloeroihin tai heikompaan palkkakasvuun tai muihin tekijöihin. Mutta mielenkiintoista tältä kannalta on se, mitä nyt on tapahtumassa. Kestääkö tämä kauan? En tiedä. Tällä hetkellä suuri muutos on se, miten säästökäyttäytyminen on muuttunut amerikkalaisissa kotitalouksissa. Siellä on alettu säästää, vaikka koskaan ei ole säästetty aikaisemmin Yhdysvalloissa. Siellä se on 6-7 prosenttia tämä säästöaste. Jotkut sanovat, että se voi nousta jopa 11-12 prosenttiin, no en tiedä. Mutta vaikka se jäisikin 6-7 prosenttiin kestävälle tasolle, tai jos se nyt häviää kuuden kuukauden kuluttua, niin no, ikävä juttu. Mutta tämä nyt on kuitenkin perustavanlaatuinen muutos joilla on kahden tyyppisiä seuraamuksia. Sellaisia, jotka liittyvät luotonannon merkittävyyteen, ja sitten toinen, joka liittyy näihin suuriin epätasapainoihin. 6 prosentin säästöaste tarkoittaa vähemmän budjettialijäämää, vähemmän alijäämää vaihtotaseessa, ja se tietysti aiheuttaa myöskin uutta tasapainoa tähän järjestelmään. Sitten nämä tuloerot ja tuloerojen kasvu on tietenkin monen ongelman pohjalla, mutta sitten kun mietitään hyvin syvältä näitä ongelmia, no ne saattavat tietenkin olla samoja kuin nämä välittömätkin syyt. No sitten kansainvälinen valuuttarahasto näihin kysymyksiin on vastattu. No sitten Göppelsiltä tuli kysymys liittyen Baselin työhön ja kilpailuvääristymiin. No minä uskon todellakin, että se mitä on saatu aikaan on hyvin laadukasta. Ja takena on se, että FMI on tässä mukana, IMF. Mutta ongelma on nyt se, että tähän menee aikaa. Tämä pitää nyt ymmärtää, että tähän menee aikaa. Ja kun odottelemme sitä, elämä jatkuu, ja tässä nyt tämä ristiriita. Eli odotamme, että meillä on järjestelmä, joka on täysin globaali, se on tietysti ihan loogista. Käytännössä se sitten kyllä on hiukan kyseenalaisempaa. Basel 2 ei koskaan ole sovellettu Yhdysvalloissa, eivätkä he sitä aiokkaan soveltaa. Ja sitten ehdotuksia, joita nyt on tehty, no, ne ovat ihan mielenkiintoisia Yhdysvaltojen kannalta, mutta sitten taas ne ovat ongelmallisempia globaalisti ajateltuna. No minulla on toivoa sen suhteen, että tämän kriisin jälkeen tehdään parempaa yhteistyötä kansainvälisesti, mutta myöskään ei pidä olla naivi ja kuvitella, että kansalliset edut tai alueelliset edut olisivat hävinneet mihinkään. Uh, Kiitoksia. Me olemme nyt aika ikävässä tilanteessa, koska en tiedä, onko meillä enää aikaa vastata seuraaviin kysymyksiin, mutta kokeillaan nyt kuitenkin. Sitten seuraavaksi tiedätte, että täytyy ehtiä lentokoneeseen Giorgetti Italiasta. Grazie, una domanda rapidissima. Io vorrei parlare un po' di eco... Kiitos. Kysymys nopeasti. Tämä reaalitalous. Mitä tulee järjestelmien vakauteen, me olemme jo puhuneet monista asioista, jotka liittyvät äh, luoton saatavuuteen, mutta haluaisin hieman enemmän saada yksityiskohtaista tietoa siirtymisestä Basel 2. Basel 3. ja pk-yritysten huolenaiheet tähän liittyen. Jos meillä on hyvin tarmokas elpyminen, niin eikö silloin pankkien tulisi lainata enemmän pk-yrityksille? Uh Kiitoksia sitten Pitella. Presidente, sarò brevissimo. Una domanda. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Herra Draghi, mikä on teidän näkemyksenne eurooppalaisesta strategiasta, jolla torjua spekulointia? Euroopan parlamentti keskustelee tällä hetkellä hedge-rahastojen sääntelystä mutta tämä aihe on otettu Ecofinin viimeisimmän kokouksen esityslistalta. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Uskotteko, että saamme kuriin nämä spekuloivat välineet? Onko nyt tarpeen saada tuo CDS-säätely aikaan? Pariisi ja Berliini tuntuvat olevan eri mieltä asiasta. Ranskalaiset sanovat, että se vaarantaa koko euroalueen kaupan ylijäämän vuoksi. Eikö näitäkin seikkoja pitäisi pohtia? Jos me tarkastelemme sitä, että pyritään ennen kaikkea tasapainottamaan tilit, miten se sopii yhteen Euroopan kasvun kasvattamisen kanssa. Germany. Kiitoksia Gerhard Schick Saksasta. Kiitoksia kolme lyhyttä kysymystä. Herra Draghi, te puhuitte ylimenokausien aikarajoista, joiden pitää olla... Äh, ah. I'd like to come back to some comments by Mario Draghi. Niin, palaan joihinkin Mario Draghin kommentteihin. No nyt teillä on kuulokkeet selvä. Mal Ähm, Eli nyt vielä kertaalleen haluaisin puuttua herra Dragin huomioon pääomavaatimuksista. Te puhuitte riittävän pitkistä ylimenokausista ja olemassa olevien oikeuksien ylläpitämisestä tietyn ajan. Tämä muistuttaa Saksan Landesbankien järjestelystä. Niillä oli ylimenokauden aika täyttää itsensä äh, miljoonilla arvottomilla roska-arvopapereilla? Onko olemassa jonkinlaista sääntelyä, josta pitäisi keskustella sen välttämiseksi, ettei ylimenokausi johda uuteen ongelmaan? Ja toinen kysymykseni koskee tämän globaalin riskikomitean kokoonpanoa. Euroopassa pyritään lähettämään sinne paljon keskuspankkiireja. Eikö siksi, että Amerikan keskuspankin edustajat eivät ole erityisen valppaina kiinteistökriisin aikana, Eikö tästä kaikesta synny vähän eturistiriita? Miten suuri tulisi olla keskuspankin edustajien painoarvo tällaisessa maailmanlaajuisessa riskikomiteassa? Ja seuraava kysymykseni herra Strauss-Kahnille on olemassa mielenkiintoinen paper teidän talostanne, joka käsittelee poliittista lobbausta. Siinä todetaan, että poliittinen lobbaus on nähtävä yhtenä systeemisten riskien elementtinä. Aika mielenkiintoinen tutkimus siitä, mitä tapahtui kriisin alla Yhdysvalloissa. Onko tästä olemassa jo poliittisia johtopäätöksiä? Mitä teidän talonne ehdottaa, kuinka tällaisiin tietoihin tulisi reagoida? Ja jos sallitte vielä yhden viimeisen kysymyksen. Minusta meidän on vielä kerran tarkasteltava sitä, miten oikeastaan globaalisti yhdennetyillä rahoitusmarkkinoilla rahoitusmarkkinoiden globaaleihin toimijoihin suhtaudutaan. On otettava vahvistetusti huomioon isäntämaan valvonta. En voi kuvitella, että me voimme ohjata likviditeettiriskejä niin kauan kuin emoyhtiö toimii toiselta mantereelta ja voi mitä nopeimmassa ajassa vetää tytäryhtiönsä likviditeetin pois. Miten voimme huolehtia siitä, että koti sijaintivaltion valvoja voi olla tässä riittävän vahva? Sitten vielä Stodean. Mulțumesc, doamnă președintă. Către, către... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kysymys Draagille, ihan lyhyt kysymys. Rahoitusjärjestelmä on nyt vakautunut valtavien julkisten ponnisteluiden seurauksena. Ja nyt voidaan nähdä, että tietyt toiminnat, jotka olivat myrkyllisiä, toksisia, niitä jatketaan edelleen. Esimerkiksi investoijat, joilla ei ole mitään yhteyksiä valtion, kuten Kreikkaan, mutta he kuitenkin haluavat vakuuttaa itsensä sitä vastaan, että valtio ei maksaa va- maksuistaan. Eikö meidän pitäisi lopettaa tällainen toiminta nyt nopeammin, koska tämän järjestelmän arkkitehtuuri pitää uudistaa ja siihen menee pitkä aika. Sitten Strauss-Kahnille kysymys. Käsittääkseni te olette sen puolesta, että luodaan tällainen tutkimusrahasto, jotta meillä olisi terveempi pankkijärjestelmä tulevaisuudessa – ja ehkä jonkinlainen transaktiovero voisi olla yhden tällainen tämän rahaston rahoituslähde. Ja sitten yksi kommentti liittyen siihen, mitä sanoitte inflaatiosta. Minä olen henkilö, joka elin aikana, jolloin Libor oli 17 prosenttia 80-luvun 70-luvun öljykriisin jälkeen. Ja kysymykseni kuuluu, onko teillä jotain selkeää viestiä niille valtioille, jotka ovat velkaantuneet hyvin pahasti hyvin lyhyessä ajassa liittyen näiden korkotasojen nousuun? Skinnari. Kiitoksia sitten Skinnari Suomesta. Arvoisa puheenjohtaja, Suomessa oli 90-luvulla paha pankkikriisi ja sen eh, oppineena olisin nyt kysynyt sitä, että mihin tämä teidän optimisminne sen suhteen, että olemme selviytyneet tästä jo aika hyvin oikein perustuu, kun katsotaan euromaiden ja Euroopan tilannetta, niin me olemme nyt monissa maissa pahimmassa tilanteessa kuin koskaan euron aikana. Ja e, samaan aikaan Kiinassa ja Intiassa noususuhdanteen aikana satoja miljoonia ihmisiä maaseudulta tuli tekemään töitä kaupunkeihin. Ja he odottavat näitä töitä ja tekevät tälläkin hetkellä niitä samoja, joita on tehty Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja e, vienti on romahtanut monissa Euroopan maissa, on massatyöttömyys monissa, niin mitenkä tämä käytännössä tämä sitten lähtee sillä tavoin liikkeelle. Ja samaan aikaan tämä valvontajärjestelmä, johon te olette viitanneet, ajatellaan nyt vain Washingtonia, missä IMFnkin pääkonttori on. Te tapaatte siellä näitä tärkeitä ihmisiä joka ainoa päivä ja olette tavanneet viime vuosinakin. Ja kuitenkin siellä, kuinka tämä nyt esimerkiksi se moraali sen suhteen, että loppuu kansallisvaltioiden huijaaminen, niin, niin tämän tyyppinen moraali alkaisi rehottaa myös ympäri maailmaa. Sitten olisin kysynyt eh, sen, että kun nämä, nämä varannot ovat nousseet, missä te epäilette, että nämä rahat ovat, jos voisi ajatella, että odotellaan sitä, kun korot nousevat, eli eh, käteinen on kuningas cash is king. Ja kuka tästä hyötyy, todennäköisesti eivät ainakaan kansallisvaltiot ja sitten olisin vielä tästä IMFstä kysynyt, jos tuetaan jotakin euromaata, miten arvioitte sen vaikuttavan euron kurssiin? Thank you, Sylvie Goulard. Kiitoksia Sylvie Goulard. Straightforward question for both. Kiitoksia. Kysymys teille kummallekin ja kiitän siitä, että jäitte tänne nyt aamupäivällä, mutta nyt sitten vaihdan ranskaksi. Eli esittelijänä tässä järjestelmäriskikomiteassa. Meillä on yksinkertainen kysymys. Kaikki valvontapaketin esittelijät ovat pitäneet tärkeänä sitä, että vastataan siihen, mistä te puhuitte. Eli Euroopalla pitäisi olla jonkinlainen globaali instituutio. Täällä on nyt ehdotettu kolmea muutosta verrattuna komission ehdotukseen, eli Euroopan keskuspankin pääjohtaja olisi myöskin siellä pääjohtajana. Ja sitten toiseksi akateeminen asiantuntemus pitäisi olla korkeampaa johtokunnassa. Ja sitten kolmanneksi pitäisi Frankfurtiin kerätä kaikki makro- ja mikrotaloudellinen valvonta, jotta voidaan vahvistaa asiantuntijuutta ja välttää sirpaloitumista. Onko teillä muita ideoita tämän suhteen, koska esittelijä ottaa mielellään vastaan ehdotuksia? Sitten Pervanche Beres. Madame la, la présidente, merci à nous. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kahta puhujaa. Kolme kysymystä. Ensimmäinen, kun me tarkastelemme tätä rahoitusmarkkinoiden uudistuskenttää kriisin jälkeisessä tilanteessa, jossa julkinen solidaarisuus on saatettu liikkeelle tukemaan tätä pankkisektoria, niin siellä on paljon epäjärjestystä ja on yksi aihe, johon Euroopassa on puututtu toisin sanoen äh, Jacques de la Rosierin mietinnön suositukset ja valvonta. Ja tässä olen täysin samaa mieltä Mario Drakin kanssa. Tässä on vaarana se, että jokainen äh, tuo esille oman ajatuksensa ja sitten loppujen lopuksi äh, ei, sanotaankin, että ei tätä voidakaan hoitaa. Eli miten tässä toimitaan? On yksi ehdotus, joka mahdollistaa sen, että selkeästi tuodaan nämä mantereet yhteen ja voidaan identifioida samaistua kansalaisten kanssa, kun vedotaan solidaarisuuteen, kun halutaan rahoittaa, niin tämä liittyy tähän rahansiirtoveroon tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan yksimielisyyttä siitä, mihin tätä rahaa käytettäisiin, pelastettaisiinko sillä pankkeja, rahoitettaisiinko sillä pitkän aikavälin projekteja vai autettaisiinko sillä kehitysmaita. No mitä väliä sillä on? on julkisessa keskustelussa yksi ulottuvuus, jossa täytyy mennä eteenpäin ja FMI on saatu, IMF on saatu siltä, äh, siitä G20-mandaatin. Eli tulisi tehdä ehdotuksia, hyödyllisiä ehdotuksia tällä alalla, koska tässä on kysymys vastuustamme kansalaisten edessä ja demokraattisessa keskustelussa. Tämä on sellainen asia, jossa ei tule odottaa sitä, että löydetään ratkaisu koko tästä paketista. Ja olen samaa mieltä siitä, että valintoja tässä täytyy tehdä. Sitten CDS. -t kuulin Mario Drakin vastauksen, en voi olla samaa mieltä siitä ajatuksesta, että kaikki CDS tulisi korvata Yhdysvalloissa. Tämä on kuitenkin amerikkalaisten investointipankkien strategia ja sen näkee myöskin Kreikan tapauksessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa meillä ei ole kapasiteettia vaatia läpinäkyvyyttä, saada tietoa siitä, mitä tapahtuu. Eli tämä on paljon monimutkaisempi kuin miltä näyttää. Ja on täysin oikeutettu, että Euroopassa esitetään kysymyksiä siitä, että meillä olisi jonkinlainen velkojen vakautusväline. Sitten vielä tämä demokraattinen keskustelu kun kuuntelee kansalaiskeskustelua, kaikki ovat ymmärtäneet sen, että tämä sääntely sen olivat saaneet aikaan sellaiset henkilöt, jotka painivat eturistiriitojen paineissa. Tässä on riski siis tämän rahoitussääntelyn ja pankkialan sääntöjen äh, suhteen se, että siitä puuttuu demokraattista keskustelua missä on se kapasiteetti, jolla todellisella tavalla rahoitusmarkkinoita voitaisiin suunnata uudelleen? Mehän tarvitsemme rahoitusmarkkinoita, sellaisia rahoitusmarkkinoita Euroopassa, jotka voivat suorittaa pitkän aikavälin sijoituksia, jos otamme huomioon esimerkiksi väestön ikääntymisen. Eli miten tämä keskustelu rakennetaan? Tiedän, että se ei ole yksinomaan riippuvainen teistä, vaan meidän täytyy myöskin työstää tätä kysymystä. Mutta jos voisitte hieman valottaa tätä, niin se olisi meidän kannaltamme kovin hyödyllistä. Uh, thank you, and it's Mrs. Anne Kalmari. Kiitoksia sitten Kalmari Suomesta. Thank you. I've got answers to every question that I was going to... Minulla on, olen saanut jo vastaukset kysymyksiini. Eli nyt vain kannustaisin siihen, että luodaan jonkinlainen kansainvälinen rahansiirtovero, jolla voidaan kattaa näitä riskejä. Ei voi olla niin, että jotkut saavat näitä apuja ja sitten kaupungit kantavat riskit. Antolin. No niin, sitten Antolin Sanchez on viimeinen tällä listalla. Ole hyvä. Muchas gracias. Dos preguntas. Kiitoksia. Draakille kaksi kysymystä. Kaikki rahoituslaitokset tietysti saattavat aiheuttaa järjestelmällisiä riskejä, mutta meillä voisi olla muutamia rahoituslaitoksia, jotka toimisivat globaalisesti ja estävät näitä riskejä. Meidän täytyy, sitten toinen kysymys liittyy näihin virastoihin. Meidän täytyy miettiä, millaisia vaikutuksia näillä luottoluokituslaitoksilla on. Ne seuraavat markkinoiden toimintaa ja tämä sopii yhteen myöskin luottoluokitukseen, jota tehdään julkisissa instituutioissa. Ja sitten on myöskin kestävyyteen liittyviä epätasapainoja, ja te puhuitte siitä, että kaupassa on monen keskistä toimintaa ja samanlaista äh, toimintaa tarvitaan myöskin rahoitusmarkkinoille. Ja rahoituskysymyksissä, kun puhutaan epätasapainojen tasoittamisessa ja alijäämämaista, kysyisin, että miten tämä epätasapaino voidaan korjata myöskin niiden maiden osalta, joissa on ylijäämää. Right. Uh, Thank you very much. Kiitoksia. Tässä olivat viimeiset kysymykset. Ja meillä on vielä edelliseltä kierrokselta kommentti, joka liittyy pankkien kokoon suhteessa maahan. En nyt tiedä, tuliko siihen oikeastaan vielä vastausta. Eli Strauskaan, ehkä te vastaatte tällä kertaa ensin. Uh, yes, thank you. Kiitos. Tässä esitettiin muutamia kysymyksiä CDSstä ja Marion, Mario ehkä voi kertoa näistä enemmän. Niin, tämä paperi poliittisesta lobbauksesta, no aina on ollut ristiriitoja sen välillä, miten parlamentit eri maissa määrittelevät sen, mitä ovat nämä yksityiset intressit, joita, joihin yritetään vaikuttaa. Minä en näe mitään ongelmia tässä käytännössä. On täysin normaalia, että parlamentit saavat parempaa tietoa ja paras tieto tulee niiltä ihmisiltä, jotka toimivat tällä alalla. Erilaista tietoa, joka joskus on ristiriidassa keskenään. Ongelmana on se, että silloin tällöin sitten täytyy miettiä sitä, mitä poliittisella tasolla halutaan tehdä. Ja joskus poliittisesti ei voida toimia, koska yksityiset intressit ovat liian suuria. Ja tässä mennään paljon pidemmälle kuin rahoitusmarkkinoiden arkkitehtuuri. Tässä saattaa olla muitakin tekijöitä mukana. Mutta tämä on ihan varmasti ongelma. Ja koska nyt kaikki puhuvat järjestelmän riskistä, niin on mielenkiintoista tarkastella muunlaisiakin järjestelmäriskiä kuin nämä perinteiset pankkisektorilta tulevat äh, järjestelmäriskit. Sitten isäntävaltion valtoja, no aivan erityisesti IMF äh, on huolissaan siitä, että rajat ylittävissä tapauksissa ratkaisut täytyy löytää ja usein ongelmat syntyvät näissä tilanteissa, jossa monet isäntäpankit, niillä on tytäryhtiöitä muissa pankissa. Ja täysin ymmärrettävästi, on täysin ymmärrettävää, että sitten kun kotimaassa on ongelmia, niin ensin hoidetaan kotimaan ongelma ja sitten tytäryhtiöiden ongelmat hoidetaan myöhemmin. Eli kuka sitten loppujen lopuksi sääntelee tällaista valtavaa ongelmaa? ja isäntämaan valvoja ei välttämättä ole se vastaus, joka ratkaisisi kaikki ongelmat. Me olemme hieman vastahakoisia sellaisen järjestelmän tarkastelemista, joka tukeutuisi tähän ratkaisuun, mutta toisaalta no, tämän sanominen on helppoa, siis toisenlaisen ratkaisun löytäminen on hankalaa. Tämän kriisin aikana tuli tärkeä aloite, niin kutsuttu Viinin aloite, jota komissio johtaa. Ja ajatuksena oli se, että otetaan IMF, SFP, kaikki nämä laitokset, saatetaan ne yhteen – ja sitten otetaan myöskin, jos te kaikki vedätte rahanne takaisin, niin silloin maiden, joissakin maissa tapahtuu romahdus. No, ongelmana on se, että jos esimerkiksi keskisen Euroopan maissa tällaisia romahduksia tapahtuu, niin silloinhan me saamme omaa oksaamme. Ja näin se toimiikin, ei sataprosenttisesti. Pankkijärjestelmä ymmärsi, että sen täytyy pitää nämä virrat liikkeellä niidenkin maiden suuntaan, joilla on vaikeuksia keskisessä Euroopassa, koska ne ovat osa suurempaa ongelmaa ja se saattaa läikkyä muuallekin Eurooppaan. Eli niin kysymyksenä ei ole ainoastaan se, kuka valvoo, vaan täytyy olla joku instituutio, joka sitten näitä rajaa ylittäviä tapauksia hoitaa ja saa tämän leviämisen ratkaistua. Tätä työstetään, mutta siihen ei vielä lopullista ratkaisua ole löydetty. Sitten äh, tämä rahansiirtovero. Siitä esitettiin kysymyksiä. No minä olen puoltanut tätä ajatusta 70-luvulla. Sen jälkeen moni asia on muuttunut ja aivan erityisesti se, mikä on muuttunut, on se, josta me olemme tänä aamuna puhuneet kaksi-kolme tuntia. Toisin sanoen nämä rahoitusmarkkinoiden tekninen puoli. Me työstämme tätä Kuten Pervanche Perens sanoi, niin me olemme saaneet G20 mandaatin, eli me työstämme tätä kaikenlaisia mahdollisia rahoitusmarkkinoiden verotusmuotoja, siis rahansiirtovero, mutta myöskin muunlaisia veroja tarkastelemme niiden etuja ja haittoja. En voi tässä nyt tyhjentävää vastausta antaa, se tulee puolentoista kuukauden kuluttua suurin piirtein, mutta selväksi on käynyt jo se, että on yhä helpompaa rakentaa tällaisia johdannaisia, joilla rahansiirtovero kierrettäisiin ja täten poliittisista syistä tällaisen veron vetovoima ehkä häviää sen takia, että ei haluta luoda veroa, sellaista veroa, jota suurin osa kuitenkin onnistuu välttelemään. Verotuksessa se periaate, että yks, mitä yksinkertaisempi, niin sen parempi, se pätee. Ja kun halutaan jotakin tehdä, silloin kun on kysymys hyvin vankasta järjestelmästä, niin silloin sen toteuttaminen on helpompaa kuin jos on joku kovin sofistikoitunut järjestelmä, josta sitten löytyy kaikenlaisia porsaanreikiä. Eli en anna, anna lopullista vastaustani niin nyt, mutta mutta ei ole varmaa, että tämä rahansiitovero on ainoa ratkaisu. Ehkä on helpompaa, jos päämääränä olisi se, että riski käyttäytymistä poistettaisiin rahoitusmarkkinoilla, olisi tehokkaampia järjestelmiä ja saataisiin sellaisia voimavaroja, joita voitaisiin sitten käyttää ei ole lainkaan ilmiselvää, että helpoin tapa hoitaa asia on rakentaa jotain sellaista, jonka luominen on vaikeaa, mutta sitten sitä on helppo kuitenkin vältellä. Eli tämä kysymys on vielä auki ja me julkistamme tästä asiakirjan huhtikuussa. Me tulemme tarjoamaan vastauksia, joissa sanotaan, että on tilaa jonkinlaiselle rahoitusmarkkinoiden verolle. Mutta sitten siitä herää kysymys, ja tästä Marion kanssa emme välttämättä ole samaa mieltä. Jostakinhan meidän on pakko olla eri mieltä. Tämä tasapaino sääntelyn ja verotuksen välillä. Monet esimerkiksi keskuspankit ja ymmärrän niiden argumentit. Ne sanovat, että no sääntelyllä saadaan niin paljon jo aikaiseksi, että verotusta ei tarvita. Tämä on argumentti, joka voidaan ottaa huomioon ja hakea oikeaa tasapainoa sääntelyn ja verotuksen välillä. Siis sääntelyllä tarkoitetaan sääntelyä ja kaikkea muuta. Ja mitä sitten saadaan verotusjärjestelmästä, joka on tällainen pakottavampi ja rajoittavampi järjestelmä. Tämä tasapaino täytyy, siitä täytyy myöskin keskustella. Niin sitten esitettiin myöskin kysymys siitä, että meillä olisi Euroopassa tehokkaat rahoitusmarkkinat tulevaisuudessa. Tämä on totta, ei ainoastaan Euroopassa, mutta ihan varmasti Euroopassa on edessä suuria investointeja Lissabonin asialistan toteuttaminen, niin ranskaksi halusitte tämän, niin tiesin, että ongelmia syntyy. No niin. Eli jos nyt sitten siirryn käyttämään ranskaa, mutta ehkä eh, nekin, jotka eivät ranskaa ymmärrä, ymmärtävät ranskani paremmin kuin englantini. No tietenkin Eurooppa tarvitsee tehokkaampia rahoitusmarkkinoita ja sillä on edessään kolossaalisia investointitarpeita. Pervaus näistä jo puhui eh, innovointi, kilpailukyky, väestön ikääntyminen ja niin edelleen mutta ongelmana on se, että meillä ei voi koko ajan olla keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Eli jos me haluamme tehokkaat markkinat, niin sitten ei tule yhtä aikaa sanoa, että rahoitusmarkkinat on pahin mahdollinen asia. Eli meidän täytyy saada aikaan säännellyt rahoitusmarkkinat, jotka eivät voi välttyä valvonnalta ja josta ei sitten synny sellaisia negatiivisia vaikutuksia, joilta nimenomaan halutaan välttyä. Mutta samaan aikaan tulee välttää se, että estetään markkinoiden olemassaolo ja täten investointeja ei saada aikaan, koska siis eh, lopullinen päämäärähän on saada säästöille järkevää käyttöä aikaiseksi. No, <laughs> puheenjohtaja ei ehkä nyt anna riittävästi puheaikaa, mutta eh, en ole vakuuttunut siitä, että että tämä säästöjen ohjaaminen eurooppalaisiin investointiin hoidetaan tällä hetkellä kovinkaan tehokkaalla tavalla. Eli Euroopassa todellakin tarvitaan jonkinlaista rahoitusjärjestelmää, joka on tehokkaampi kuin se, mikä on olemassa tällä, tänä päivänä. Ja ristiriitoja, no ristiriitoja on esimerkiksi se, että tämä tulee hoitaa samaan aikaan, kun halutaan säädellä näitä markkinoita vääristymien välttämiseksi. Tämä on hyvin monimutkaista, mutta ei voida luopua yhdestä eikä toisestakaan. Kukaan mm, ei halua luopua siitä ajatuksesta, että markkinoita tulisi paremmin säädellä, mutta sitten toisaalta ei haluta myöskään sanoa, että luovutaan rahoitusmarkkinoista kokonaan ja löydetään muita investointikeinoja näille säästetyille varoille tällaisesta kukaan ei tänä päivänä Euroopassa puhu. Eli näiden kahden väliltä täytyy löytää oikeanlainen tasapaino. Ja päinvastoin kuin mitä tänä aamuna sanoin, niin tämä tasapaino, sitä ei välttämättä löydetä samanlaisten mekanismien kautta eri puolilla maailmaa. Täytyy käydä keskustelua markkinoiden toiminnasta ja ne eivät ole samoja Euroopan unionissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Ja tästä syystä Euroopan parlamentin kaltaisen parlamentin rooli ja kansallisten parlamenttien rooli on hyvin tärkeä, koska tässä on kysymys päätöksistä, asioista, joita säädellään paremmin alueellisella tasolla kuin maailmanlaajuisella tasolla. Ja sitten vielä viimeinen, viimeinen huomio. Tässä hyppäsin jo nämä inflaatioongelmat ja velkaantuneet maat. No, ehkä vaihdan takaisin Englantiin. on aina suuri houkutus maille ratkaista velkaongelmansa korkeamman inflaation kautta. Mutta korkean inflaation haitat kuitenkin ovat suuremmat kuin ne edut, joita tämän kautta saadaan. Eli en neuvoisi siihen suuntaan, että että näiden suurten julkisten velkojen ratkaisutapa eurooppalaisissa maissa tällä hetkellä en neuvoisi, että sitä pyrittäisiin ratkaisemaan inflaation kautta. Haluaisin tehdä yhden kommentin. Piakkoin te voitte vastaanottaa ja olen valmis lähettämään sen teille ja te löydätte sen IMFn nettisivustolta. Sieltä tulee löytymään hetken kuluttua mielenkiintoinen asiakirja, jossa sanotaan, että edistyneissä talouksissa velkasuhde BKT on kasvanut vuoteen 2014 mennessä 110 prosenttiin keskimäärin. Ja tämä on 35 prosenttia enemmän kuin ennen kriisiä. 35 prosenttia ei ole mikään pikkusumma. Mutta elvytys on kuitenkin 10 prosenttia tästä 35 prosentista ja sitten loput on kriisin seurausta. Ja painotan tätä sen takia, että näen kommentteja, kuulen kommentteja, jossa sanotaan, että syy siihen, miksi velkaantumisaste tulee olemaan parin vuoden kuluttua niin korkea, johtuisi tästä elvytyksestä. Ja minun mielestäni asia on täysin päinvastoin. Ilman elvytystä kriisi olisi ollut vieläkin syvempi ja syvemmän kriisin myötä lainat olisivat erääntyneet, niitä ei olisi voitu hoitaa ja täten velkataso olisi ollut entistäkin korkeampi. Eli tästä tullaan keskustelemaan ja tämän mielenkiintoisen asian, sitä halusin vielä tässä painottaa. Kaikki muut kysymykset ovat sitten Marjolle. Yes, uh, yes, then you can go home. Thank you. mennä kotiin. Monet kysymykset käsittelivät luottoriskijohdannaisia. Jos minun pitäisi nyt vastata jotenkin yhteenvetona, sanoisin, että on muistettava kolme eri iskusanaa. Ensimmäinen niistä on tiedettävä. On tiedettävä, mistä nämä markkinat oikein koostuvat, mistä niissä on kyse. Joten tässä me tarvitsemme teidän tukeanne. On toimittava sitä kätkettyä etua vastaan, ettei haluta näiden johdannaisten keskitettyä kauppaa. Tämä ei ole mikään helppo kenttä keskitettäväksi, näiden johdannaisten kauppa. Keskittäminen tarkoittaa selkeyttä, näkyvyyttä, avoimuutta. Ja monille kauppaa käyville, monille pankeille myös rahan menetystä. Joten tässä teidän tukenne parlamenttina ja lainsäätäjinä on oleellista, jotta saamme tämän aikaan. Toinen iskusana on päätöksenteko. Kun me tiedämme, voimme päättää, minkälaiset sopimukset ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät, mutta on erittäin vaikea mennä kieltämään jotakin, mitä ei tunne tarkoin. Eli meidän on päätettävä ei pelkästään minkälaiset sopimukset ovat hyväksyttäviä, vaan myös minkälaisia pääomamaksuja halutaan asettaa kunkinlaisesta johdannaisesta, jolla käydään keskitettyä kauppaa. Ehkä ei haluta ihan yhteneviä. Jotkut ovat avoimempia ja siksi niihin voidaan antaa erilainen pääomakohtelu ja niin edelleen. Toisekseen tai kolmannekseen on päätettävä, mitkä ovat hyväksyttävät vastapuolet, minkälaisia normeja heidän on täytettävä ja minkälaisten valvonnan alaisuudessa on toimittava. Kolmas iskusana on kilpaileminen. Jos Eurooppa uskoo, että tämä on tarpeen ja hyväksi Euroopalle, että saamme selvitystahon, niin tulkoon sellainen eikä tässä mistään nollapisteestä lähdetä. Paljon on työtä jo tehty joten en olisi hämmästynyt, jos näkisimme eurooppalaisen tahon ilmenevän. Meillähän on eurooppalainen sellainen jo Lontoossa, mutta euroalueen vastaava pitäisi saada aikaan. Ja sitten hedge-rahastoista. Tämä on osa sääntelyparametrien laajentamista. Lainsäädäntöä Euroopassa on ja Yhdysvalloissakin siitä, miten tämä lainsäädäntö saataisiin laajennettua koskemaan hedge-rahastoja. Sanoisin, että tällä kentällä, kuten pitkälti myös luottoluokituslaitostenkin alalla, nämä lainsäädäntöt lähentyvät aidosti viime vuoden aikana on pyritty tekemään näistä toisiaan lähentyviä ja suhtaudun tähän suht myönteisesti. Ja sattumoisin komission mukanaolo FSBssä on rikastanut vuoropuhelua muiden valvontaviranomaisten kanssa, yhdysvaltalaisten ja japanilaisten kanssa tässä asiassa ja monissa muissakin varsin merkittävällä tavalla. Sitten PK-yrityksistä. Syrjitäänkö niitä Basel kolmosessa? ja luottoprosessissa vastaus on ei, ei. Basel kolmonen periaatteessa keskittyy suuriin pankkeihin, jotka toimivat yrityspuolella ja näin tuleekin olla, koska viime kädessähän me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, ettei kriisi lähtenyt perinteisestä antolainaustoiminnasta. Pääasiassa tästä spekuloivasta kaupankäynnistä, subprime-koroilla tehdystä kaupasta. Tähän Basel 3 siis keskittyy ja sanoisin, että PK-yritysten luotot eivät suinkaan vaarannut tässä prosessissa. Samaan aikaan me haluamme pankkeja, jotka ovat vastustuskykyisiä kriisien sattuessa, vaikka kuten Dominik sanoikin aiemmin, me emme koskaan tiedä missä ja koska seuraava kriisi iskee ja mikä sen käynnistää, mistä se lähtee. Siksi meidän onkin energisemmin tehtävä järjestelmästä kaiken kaikkiaan kestävämpi, torjuvampi. Ja tässä palaan tuohon johdannaisten keskittämiseen yhtenä esimerkkinä siitä, miten voimme lisätä järjestelmän kestävyyttä pääomavaatimuksista siirtymäkaudella esitettiin kysymys. Tätä Basel 3-prosessia, joka muuten etenee ihan aikataulussansa. Basel 3-prosessi etenee aikataulussaan. Nyt on aika siirtyä täytäntöönpanoon. Kansallisviranomaisten on toimittava sitä. Me ajamme siihen, me vetoamme, että sekin tapahtuisi aikataulun mukaisesti. Niin, tätä voitaisiin siis äh, pitää kahteen eri tekijään keskittyneenä. Ensinnäkin luodaan tietyt parametrit, pääomaa, säätelyä, pääomaosuuksia, likviditeettisuhteita ja muita varten. Tämä ei ole määritelmien puolesta mitenkään äh, monimutkaista. Mutta sitten on toinen kysymys, eli pääoman laatu. Minkälaiset osatekijät muodostavat pääoman määritelmän. Määritelmän tulisi olla globaalisti hyväksyttävä. Eli ensimmäistä kertaa meille tulee yhteinen yksi maailmanlaajuisesti hyväksytty pääoman määritelmä. Tietenkin meillä on erilaiset taustat tässä asiassa. Maissa on erilaiset pääomamääritelmät. Maakohtaisesti tästä siis on päästynyt yhteisymmärrykseen mutta muutetaanko pääoman määritelmä yhdessä yössä kaikkien osalta, sehän olisi ihan älytöntä. Me tarvitsemme siis aikaa, jotta pankit, oikeusjärjestelmät, valvontajärjestelmät voivat sopeutua uuteen määritelmään ja siksi siirtymäkaudet ovat niin tärkeitä. Niiden on oltava riittävän pitkiä, jotta markkinat eivät välittömästi ei joudu tähän sopeutumaan, vaan ottavat heti huomioon vastaisuudessa tulevan muutoksen. Uskoakseni, katsotaanpas ehkä niin. Tästä isäntämaa, kotimaa, valvonta kysymyksestä yksi seikka, jonka haluan sanoa – viimeisen puolentoista vuoden aikana isojen äh, rajat ylittävästi toimivien tahojen kohdalla olemme asettaneet yhteisvalvojia, jotka ovat huomattavan paljon pehmentäneet tätä isäntä äh, kotivaltioasetelmaa eivät täysin poistaneet sitä, mutta huomattavasti pehmentäneet ongelmaa. Voisin sanoa myös henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta, että tämä henkilökohtainen verkosto yhteisymmärrys pöytäkirjojen muodossa toimii aika hyvin tämänkin ongelman käsittelyssä. Miksi sitten keskuspankkien tulisi olla mukana tuossa riskijärjestössä? Keskuspankithan olivat ensimmäiset, jotka ottivat esille tämän kriisin. FSB lähetti monia lausuntoja 2005 jo ja tunnustettiin, että kriisin riski oli jatkuvasti kasvavassa, kasvamassa. Uskon, että asiantuntemus on olemassa keskuspankeissa ja markkinavalvojien keskuudessa. Me saamme myös ähm, valvonnan edustetuksi Euroopan järjestelmäriskikomitean ja uskoakseni, jolle nyt erehdy, niin eiköhän siinä ollut kaikki. Kiitoksia. Okay, thank, thank, thank you very much. I... No niin, kiitoksia. Todellakin haluan kiittää puhujia siitä, että eritte käsitellä niin monta kysymystä. Haluan kiittää jäseniä siitä, että olette niin kärsivällisiä. En nyt tee mitään yhteenvetoa koska jätin kaiken ajan puhujillemme. Mutta elämme nyt mielenkiintoisia aikoja. Meillä on paljon täytäntöä pantavaa ja hyvin paljon opittavaa vielä. Kiitoksia, että olitte paikalla ja odottelen sitten seuraavaa kokousta ensi vuonna. Kiitos.